Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, tervetuloa tämänpäiväiseen kokoukseemme talousarvion valvontavaliokuntaan. Me jatkamme nyt kokousta. Ensimmäisenä esityslistan kohtana meillä on tänään esityslistan hyväksyminen. Muutosehdotuksia ei ole, joten oletan, että esityslista on nyt hyväksytty ja näin onkin. Ja sitten haluaisin ilmoittaa, että tämä julkinen kokous välitetään myös suorana internettiin. Sitten seuraavaksi esitellään kohtaa, joka käsittelee Olafin valvontakomitean vuosikertomusta. Toivotan tervetulleeksi valvontakomitean jäsenet. Tässä kohdassa haluaisin huomauttaa menettelystä. Nimittäin keskustelussa on menettely, sellainen menettely kuin muissakin valiokunnan keskusteluissa, nimittäin eh, ensiksi täällä saa esittelijä puheenvuoron ja sen jälkeen Olafin jäsenet voivat saada puheenvuoron ja esitellä vuosikertomuksen. Me saimme tämän kertomuksen käyttöömme ja haluaisin huomauttaa, että viime kertomuksen tapauksessa, eli valvontakomitean edellisen kokoonpanon kertomuksen yhteydessä Timo Teato, me, me saimme tietää tuossa yhteydessä jo, että valvontakomitealla oli huomautettavaa muutamissa kohdissa Olafin toiminnasta ja valvontakomitean ja petosten torjuntaviraston yhteistyöstä myös pääjohtajan kanssa. Haluaisin nyt toivottaa tervetulleeksi myös Olafin pääjohtajan Giovanni Kesslerin ja hänen työntekijänsä. Kessler on usein myös ollut valiokunnassamme me olemme keskustelleet myös Olfin vuosikertomuksesta täällä. Ja, ja nyt me, hyvät naiset ja herrat, tässä esitysten kohdassa olemme saaneet jonkin verran huomiota aikaiseksi. Tämä johtuu vuosikertomuksen toteamista ja jul- näissä julkisessa kokouksessa haluaisimme nyt osallistua tähän yleiseen keskusteluun niin, että kaikki avoimet kysymykset voidaan saada käsiteltyä. Euroopan unionin taloudellisten etujen suojeleminen ja petusten ja korruption torjunta on yksi keskeisimmistä tehtävistämme täällä valiokunnassa meidän työjärjestyksemme mukaisesti. Koska EU:ssa ei vielä ole yhteistä oikeusperustaa rikosoikeudelle. Meillä on tällainen erityinen instituutio petosten torjuntavirasto, joka kuuluu komission alaisuuteen, mutta on toisaalta myös riippumaton. Ja Olafin Olafin riippumattomuuteen liittyy myös tietysti Olafin valvontakomitean toiminta, ja tätä haluaisin korostaa. On kyse siis siitä, että varmistamme oikeusvaltio valtiollisten menettelyiden toiminnan. Nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Rouva Kreslelle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tänään meillä on tämä valvontakomitean mietintö käsiteltävänä ja jatkamme näitä keskusteluja, jotka olemme aloittaneet jo aikaisemmin. Haluaisin kiittää valvontakomiteaa näistä vastauksista kyselylomakkeeseemme ja haluaisin todeta, että sovimme oikeastaan, että meillä on sitten aamupäivällä nämä vastaukset täällä. Nyt kysyisinkin valiokunnan puheenjohtajalta, miksei komission vastauksia vielä ole saatu. Tämä olisi myöskin kysymys sitten Olafin pääjohtajalle myöhemmin. Kiitän komiteaa työstä ja komitean raportista. Tämä on meille hyvin mielenkiintoinen vuosiraportti, koska tämä osoittaa, että Olafissa on paljon ongelmia johtuen huonosta hallinnosta. Ja että tämä virasto ei pysty hoitamaan omia tehtävien eurooppalaisen taloudellisen edun suojaamisessa tarpeeksi tehokkaasti. Ensinnäkin katsoisin pääsyä asiakirjoihin ja että voitaisiin ylipäätään tehdä valvontatoimintaa. Ja sitten kysyisin sitä vielä, että miten tämä uudelleen järjestely, miten, joka, tämä yksikön uudelleen järjestely, joka katsoo näitä tapauksia ja katsoo oikeusperustoja, jonka pitäisi tehdä nämä toimet, miten se on onnistunut. Ja olemme nähneet, että täällä on 420 tapausta aloitettiin tammikuussa – 2012. Ja miten voi olla mahdollista, että ulkoisia tutkimuksia tehdään eri tavalla kuin sisäisiä tutkimuksia, eli vaikka kansalaisia ja virkamiehiä, jotka jotenkin ovat taas hyvin erilaisessa tilanteessa, niin haluaisin kuulla, miksi näitä käsitellään eri tavalla. Sitten haluaisin kuulla myöskin komitealta, miten he arvioivat näitä lausumia. Että Dali-mietintö joka meillä kaikilla on saatavilla tällä hetkellä, että pääjohtaja arvioi tämän niin, että tässä ei ole mitään laitonta. Miten valvontakomitea arvioi tämän? Ja että valvontakomitea on useamman kerran todennut, että tälle ei ole mitään oikeusperustaa ja, ja toimia, ilman, jotka tehdään ilman oikeusperustaa, minun mielestä ovat laittomia. Joten kysyisin valvontakomitealta kantaa tähän. Sitten haluaisin kysyä vielä, miten tämä virasto arvioi tämä oikeusperustan arvioinnin ylipäätänsä tämän ISRON kautta, jossa tehdään tämä tarkastus, mitä kokemuksia komitealla on tämän kanssa ja koska tämä yksikön työtä tullaan tarkastelemaan. Itse alueesta olen kyllä hyvin huolestunut, koska näemme, että virasto ei tee toimia kunnolla. Se ei toimi. Ja jos se tekee toimia sitten, kuten Dallin tapauksessa, sitten syntyy suuria ongelmia. No katsotaan vaikka Dallin tapausta, resurssien käyttöä Dallin yhteydessä. Tässä näemme, että tästä tulee myöskin jatkokysymys valvontakomitealle, että kaikissa tutkintatoimissa, joita virasto on tehnyt, joita on yli 1100 tapausta menossa tällä hetkellä, että yli 7 prosenttia näistä haastatteluista kuuluvat Dallin tapaukseen. Me laskimme tämän sitten ja huomasimme, että vain yksi kahdesta kymmenestä tapauksesta sinne tehdään todistajan haastattelua tai, tai sytyhaastattelua. Joten näemme tässä, että Dallin tapauksessa taas käytti paljon resursseja. Mutta mitä muihin tapauksiin sitten tulee? Haluaisin kysyä tästä, koska meistä täällä on paljon muita tapauksia asiakirjoissa, jotka sitten mm, tällä hetkellä ovat vanhemmassa. Joten minä kritisoisin sitä, että tämä virasto ei toimi kunnolla. Ja sitten vuosikertomuksessa on myöskin yksi mielenkiintoinen asia, että ne tapaukset ovat kaikkein nopeimmiten tutkinut, eli tupakka, salakuljetus, savukkeiden salakuljetukset, tapaukset. Tämä on mielenkiintoista, kun nähdään, mitä näihin tulee. Olisimme kuulla valvontakomitealta, mitä he ajattelevat näiden tapausten kestosta. Andi Berichterstatterin. Kiitos esittelijälle Ingra Kresslelle. Annan nyt puheenvuoron Olafin valvontakomitean jäsenille. Kuka haluaisi käyttää ensiksi puheenvuoron? Madame Pini on ehkä ensiksi. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos, puheenjohtaja. Valvontakomitea on erittäin iloinen tämän aamun keskustelusta teidän kanssanne ja muiden kanssa tästä toimintakertomuksesta, jonka olemme tehneet vuodelta 2012. Olen pahoillani kahden jäsenen poissaolosta. He ovat kiinni muualla tänä aamuna. No niin, me minä olen perehtynyt, lukenut kysymykset, jotka meille on tehty. Mitä tulee sitten keskeiseen kysymykseen, joka liittyy tiedon saantiin. Miten valvontakomitea saa tietoa? Se on todellakin yksi kohdista, joka on tärkeä kehittelyn aihe meidän toimintakertomuksessamme. Olemme itse asiassa osoittaneetkin, että vuosi 2012 oli muut, tärkeiden muutosten vuosi Olafin organisaatiossa, mitä tulee sisäiseen organisaation sääntöihin ja menettelytapoihin. Te pys, olette varmasti myös voineet perehtyä tämän toimintakertomuksen puitteissa siihen, että valvontakomitea on törmännyt ihan yleisellä tasolla sekä tapauksiin, joista säännöstö edellyttää automaattista tiedonsaantia valvontakomitealle kuin myös joistakin tapauksista, jotka ovat perustuneet aloitteisiin, joista komitea haluaa tietoa. Me olemme olleet tilanteessa, olemme törmänneet todellisiin vaikeuksiin siihen, että tiedonsaanti ei ole ollut riittävää eikä se ole ollut asianmukaista ja oikeanlaista se, mitä me olemme saaneet. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajattelemme käytänteitä, jotka olivat vallalla takavuosina aina oli ennen vanhaan tapana, oli käytäntönä, että komitea voisi saada nimenomaan tietoja, kattavia täydellisiä tietoja, saisi siis täydellisen takuun tiedon saantiin, jotta se voisi aivan täysivaltaisesti ja oikeaoppisesti harjoittaa toimintaansa valvoissaan Olafia, että se voisi olla myös toimiva ja tehokas, kun se harjoittaa tutkimustyötään. Haluan muistuttaa teille, että myöskin e, takavuosina, ei niinkään kaukaisina takavuosina, e, jotta komitea voisi antaa mielipiteitä, lausuntoja, oikean osuvia analyysejä, tarvitsee luonnollisesti objektivointia analyysissaan nimenomaan niissä tapauksissa, joissa on, tai niissä tapauksissa, joissa pitää tehdä ihan systeemisiä johtopäätöksiä Olafin tekemästä työstä. Haluaisin muistuttaa teille tässä yhteydessä, että viime vuosina komitea on voinut tutkia noin 200 tapausta. Toisin sanoen kaikki tieto, joka tulee Olafille, ja joka ei ole ehkä riittänyt käynnistämään oikeustapauksen tutkimista. Mutta meillä on ollut myös muita tapauksia ja olemme voineet todeta, että tiedonsaanti on aivan merkittävässä määrin rajoittunut sen jälkeen, kun me ryhdyimme toimiin, eli aloitimme to- toimissamme. Komitea tietää, että niin kuin muissakin toimielimissä, se komitea joutuu noudattamaan sääntöjä, kun on kyse tietosuojasta, yksityisten henkilöiden tietosuojasta. Ei komitean pidäkään automaattisesti ja järjestelmällisesti saada tietoja kaikista tapauksista, mutta on tärkeää, että se tekee työtään hyvin, jolloin sen pitää saada taattu sille pitää taata tieto, joiden avulla se voi tutkia hyvin niiden tarkastusperien mukaisesti, jotka sille on määrätty eurooppalaisissa säännöstössä. Tässä kyseisessä tapauksessa vaikuttaa siltä, että on ollut näkemyserimielisyyksiä Olafin kanssa, mitä tulee keskeisiin periaatteellisiin toiminta-aloihin, toimintakomitean kan, toiminnan kannalta. Toisin sanoen valvonta, jo, ja haluamme valvoa perusoikeuksia ja taata menettelytapojen oikeellin, oikeudellinen toimivuus. Me olemme tehneet analyysejä säännöstöistä mukaan lukien se, jonka on jo, jonka tietosuojaan yksikön neuvoantava henkilö on meille antanut. Meidän pitää pystyä osata arvioimaan niitä toimenpiteitä, missä määrin meidän pitää saada, meille pitää taata pääsy keskeiseen tärkeään info, in, tietoon. Me olemme myös törmänneet tänä vuonna, on pakko kertoa sitä teille, olemme törmänneet tänä päivänä jopa tilanteisiin, joissa meillä on evätty tiedonsaanti. Hyvin varauksellisesti on suhtauduttu meidän tiedonsaantipyyntöihin. Ja se on ollut aivan liiallista, kun ajattelemme säännöstöä, joka säätelee henkilötietosuojan käyttöä. Tämä tilanne on aika paradoksaalinen. Tällä haluan sanoa, että joissakin tapauksissa, kun meiltä on evätty tiedonsaanti, emme ole päässeet tutustumaan asiakirjoihin, olemme saaneet kuitenkin joitakin tiedon murusia, korvauksena siitä, että emme päässeet käsiksi tähän vaatimaamme asiakirjaan. Haluan tässä yhteydessä sanoa, että tämä, nämä tiedonmurroset olivat riittämättömiä, eivätkä ole ollenkaan asianmukaisia, jotta olisimme voineet todella ryhtyä tarkentamistoimenpiteisiin, jotka olivat osoittautuneet välttämättömiksi. Näin ollen komitea törmäsi jälleen tilanteeseen, jolla sen piti vaatia että se saisi tämän koko asiakirjan käyttöönsä, asiakirjan tiedot käyttöönsä, koska komitea oli sitä mieltä, että se ei ollut saanut riittävästi tarvittavaa tietoa. Tilanne oli jälleen kerran paradoksaalinen. Tämä tilanne on tärkeä, halusin tuoda sen korostetusti esille. Tämän päivän tilanne ei ole mill, missään määrin tyydyttävä ja monissa tapauksissa me kuitenkin, me yhä saamme tietoa, joka on hyvin rajallista, rajoitettua, tieto pitää sisällään informaatiota, jota on vähän vääristetty, muutettu, ja sitä on ehdollistettu sillä tavalla, että näiden asiakirjojen lukeminen on varsin vaikeaa. Me todellakaan ymmärrä välillä, mistä on kysymys. Eli tutkimustyötämme, tutkimustuntamme suuntausta halutaan, halutaan muuttaa kuten me sanoimme tässä toimintakertomuksessamme, tilanne on antanut oikeutuksen, oikeutuksen sille, että voimme kiireellisesti tarkistaa yhteistyösopimukset, jotka on solmittu menneisyydessä, koska emme voi enää jatkaa näissä olosuhteissa, työ, olosuhteissa työskentelyämme. Tässä vastaus ensimmäiseen kysymykseen tai kohtaan, mikä tulee sitten eh, rouva esittelijän esille ottamaan kohtaan. Eh, todellakin on tapahtunut Olafin rakennelman puitteissa vuonna 2012 ja vielä täsmällisemmin sanottuna, kun avattiin, tutkim- avattiin aika useita tärkeitä tutkimus asiakirjoja, niin haluttiin kokonaisvaltainen päätös monista tapauksista vuoden 2011 lopussa vuoden 2002 23 tapausta. Toivottavasti en erehdy. Nämä ovat nyt arvioinnin kohteina, koska sitten kun nämä on käynnistetty nämä tutkimukset, niin se vaatii myös tietysti välitöntä yhteistyötä. Me eh, myöskin sanoimme tässä toimintakertomuksessa, että otimme esille asian, missä määrin nämä todellakin tapaukset ovat olleet tämän kokonaisvaltaisen päätöksen alaisuudessa kohteena. Eh, eli viraston pitäisi todella pitääkö viraston käynnistää näitä tutkimuksia, jos, jos voidaan odottaa, että epäilyt ovat riittävän vahvoja tai petokset ja vilpit ovat riittävän vahvoja sinällään oletusarvona antamaan oikeutuksen käynnistää nämä tutkimukset. Me otimme esille tämän kysymyksen näiden vaatimusten silmissä, mutta sitten kävi niin, että nämä tapaukset sitten mutkivatkin luonnettaan ihan yhden päivän sisällä, kun vaadittiin päätöstä tutkimuksista. Ja merci beaucoup. Kiitos. Rouva Pignolo, Haluaisiko joku valvontakomiteasta vielä täydentää tätä jo sanottua? Siinä tapauksessa haluaisin aloittaa keskustelun. Ja yksi huomio vielä tässä ensiksi. Valvontakomitean jäsenet ovat osa-aikaisesti toimivia. Eli tämä ei ole mikään kokoaikainen valvontakomitea. Kaikilla jäsenillä on ammatillinen tausta, joka liittyy petosten torjuntaan. Minulla olisi kysymys rouva Pinjonille, sillä täs, tähän mennessä valvontakomitean työ on ollut parlamentissa kaikille ryhmille hyvin tärkeää. Kun sanotte, että valvontakomitean mandaatin alusta lähtien pääsy tietoihin on ollut rajoittunutta tai sitä on vaikeutettu. Ymmärsinkö oikein? Mandaatin aluksi siis tietojen saanti oli, oli helpompaa. Oliko tilanne siis silloin helpompi, parempi kuin nyt? Sitä halusin kysyä, ymmärsinkö tämän oikein? Ja toiseksi, oletteko saanut sellaisen vaikutelman, että tämä tietojen saannin vaikeuttaminen on tapahtunut vahingossa vai onko tämä mielestäni ollut järjestelmällistä tämä tietojen saannin vaikeuttaminen? Mm, oui, monsieur le président. Comme nous l'avons indiqué dans... Kuten me sanoimme toimintakertomuksessamme, me olemme puhuneet tästä nimenomaisesta vaikeudesta ja sijoitamme siihen äh, epäsopun, joka, joka on nyt laitettu tämän valvontakomitean äh, toiminnan ympärille. Mitä tulee velvoitteisiin tiedon, äh, näiden tapausten siirtämisestä ja niiden, niihin liittyvien tiedojen siirtämistä kansallisten viranomaisten tietoon. Nämä ovat olleet ihan selkeitä, niitä on selvitetty ja selkeytetty nimenomaan Luxemburgissa tehtyjen päätösten mukaan säännössä sanotaan ihan selvästi, että komiteaan pitää saada tietoa tapauksista, jotka on jo siirretty kansallisille oikeusviranomaisille. Ja siinä myös sään mainitaan ö, muodoista, millä tavalla tämän tulee tapahtua. Se on ihan selkeästi mainittu, että komitean pitää, komitea pitää etukäteen kuulla. Sitä pitää konsultoida ennen kuin nämä tiedot oikeustapauksista siirretään kansallisille oikeusviranomaisille – Totta kai tällä annetaan hyötynäkökohta tälle velvoitteelle. Tämä tiedon pitää olla sen laatuista tietoa, jonka avulla komitea voi olla varma siitä, että olosuhteet, joissa perusoikeuksia ja menettelytavat juridisesti ovat oikeasti sovellettuja. Muodollinen tieto komitealle on usein sitä, että annetaan vain yksi ainoa tieto – että, että siirretään tieto kansallisille oikeusviranomaisille, että se lähetetään. Joskus saamme vain tämän kaltaisen tiedon. Komitealla pitää olla keinot, että se voisi todella harjoittaa rooliaan jota Euroopan unionin tuomioistuin, jonka Euroopan unionin tuomioistuin on sille antanut. Se, se voi harjoittaa perusoikeuksien toteus, toteuttamiseen liittyviä tilanteita. Me olemme törmänneet suuriin, suuriin ongelmiin nimenomaan tilanteissa annan teille esimerkin 18 ensimmäistä tapausta, jotka on välitetty kansallisille oikeusviranomaisille, joista suurin, suurimpaa osaan emme suurimpaan osaan näistä tapauksista emme edes päässeet perehtymään asiakirjoihin. Ne evättiin meiltä tai saimme vain osan sen tietoja näistä asiakirjoista, jotka liittyivät näihin tapauksiin. Eli me emme siis voi omasta mielestämme näiden mielipideerojen takia harjoittaa sitä roolia tehtävää, joka on meille selkeästi määritelty Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksessä. Muutamat kollegat haluaisivat käyttää puheenvuoroa. Palsaditis ensiksi, olkaa hyvä. Ačiū gerimas pirmininkė, e, gerimių kolegos. Jau mes keletą... Kiitoksia. Me olemme jo muutamia kuukausia keskustelleet tästä kysymyksestä. Ja juuri eilen pidettiin tärkeä neuvonpito komission jäsen Shemetan kanssa. Tämänhetkinen tilanne on aika selkeä. Eihän voi olla niin, että jossain elimessä on kaksi johtavaa henkilöä ja kysymykselle joku yksi henkilö on vastuussa tai kaksi henkilöä eri aikaan. Niin kauan kuin tätä toimivaltuuksien jakoa ei ole selvitetty eikä tiedetä, mistä on taas sitten valvontakomitea vastuussa ja tai mistä taas sitten Olaf vastuussa – jossa on siis 500 henkilöä töissä. Tämä johtaa siihen, että syntyy ongelmia, jotka johtuvat järjestelmästä. Joten meidän pitää nyt kaikin voimin pyrkiä siihen, että nämä järjestelmän ongelmat ratkaistaan, nimittäin vastuullisen komission jäsenen taholta. Komission jäsen, jolla on petosten torjunta omassa salkussaan. Kyseessähän ei ole pelkästään tämä tapaus, vaan monet muutkin tapaukset, joista olemme keskustelleet. Kuka asettaa seuraamukset? Tämä kysymys pitää katsoa. Ja miten, mikä tilanne on sitten valvontakomitealla? Tällä hetkellä ehkä valvontakomitea itsekään ei tiedä, koska he ovat toimivaltaisia. Mutta tässä on kaksi ratkaisumaisuutta. Olaf on sinensä tutkimusta tutkimuksista vastuussa, kun sitten taas toisaalta valvontakomitea, kuten täällä on todettu, on vastuussa niistä tutkimuksista, joissa pitää katsoa, ettei henkilön tai kyseisen henkilön tai ihmisoikeuksia loukata, ja näitä pitää heidän katsoa. Ja Olafin ennen kuin hän he välittävät tapauksen eteenpäin, antaa ne asiakirjat mukaan, joiden pohjalta sitten valvontakomitea voi vaatia lisäasiakirjoja, jotta voidaan tutkia ihmisoikeustilannetta. Jos valvontakomitea haluaa, haluaa tutkia, mitä kyseiseen tapaukseen tulee, niin kyllä heidän pitää pystyä tähän. Kyllä heidän pitää pystyä esimerkiksi niiden päättämään, että pitääkö tästä antaa positiivinen vai kielteinen päätös. Tämä on ongelma, joka on Olafin rakenteen sisäinen ongelma, ja Olafin pitää antaa vastaus tähän. Tämä periaate pitää ratkaista tulevaisuudessa, ettei tällaisia väärinkäsityksiä, niin kuin tässä on tapahtunut, enää tulevaisuudessa synny, ja että toiminta tapahtuu kitkattomasti, ja että käytetään sitten varoja oikealla tavalla, ettei anta väärin käyttötarkoituksiin jäsenvaltioissa. Että katsotaan tarkemmin sitä, mitä tietoja Olaf voi katsoa ja mikä tulee sitten syyttäjäviranomaisen tai tuomioviranomaisten töihin. Nämä ovat tärkeämpiä kysymyksiä tällä tasolla. Ja komission jäsen tulee varmaankin seuraamaan tarkkaavaista tätä keskustelua, koska hän haluaa varmaan kuunnella molempia osapuolia ja katsoa asiaa kattavasti, koska kyseessä on toimielin kysymys. Kiitos kollega Palcitis. Seuraavaksi kollega Gressler, olkaa hyvä. Halusin kysyä valvontakomitealta liitteestä kolme vuosikertomuksessa. Tämän kohtaan liittyy Dalin tutkimuksiin. Tässä kohdassa olette esitelleet hyvinkin raskauttavia todisteita. Nimittäin virasto on Dallin tapauksessa tehnyt rikkomuksia sen toimille ei ollut oikeusperustaa, joten ne olivat laittomia. Voin ymmärtää, että ette kutsu tätä laittomaksi, mutta jos kirjoitatte, että tälle ei ollut oikeusperustaa, niin sehän on silloin laitonta. Ähm, miksi ette ole tästä tehneet kantelua, sillä tässähän, tässähän on kyse rikkomuksista. Öö, mielestäni tässä pitäisi tämä tutkia tarkkaan. Mehän kaikki olemme oikeudellisella alalla töissä ja Tämä on tietysti vaikea kysymys teille valvontakomiteana, mutta miten nyt haluaisitte tätä tilannetta käsitellä eteenpäin? Kiitos. Kiitos. Seuraavana Jan Mulder. Thank you, Chair. I think we are Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on kyllä edessä hyvin vakava kysymys. Kun me luomme Olafin, silloin siinä löytyy myöskin valvontakomitea ja sillä piti olla oma roolinsa sääntöjen mukaisesti. Ja nyt näemme, että Olafin pääjohtaja päätti rajoittaa tiedonsaantioikeutta, jota valvontakomitea voi käyttää. Ja rajoittaa myöskin henkilökuntaresursseja heille. Ja kysymykseni onkin, voiko pääjohtaja päättää tämän yksin? Vai tarvitseeko hän komission hyväksynnän tähän? mikä on, komis, mikä on Olafin tilanne tässä yhteydessä. Jos jotain luodaan ja sitä muutetaan, niin pitäisi ehkä budjettivalvontaviranomaisilta saada tähän kommentti. Eikä mikä on ollut komission rooli tähän? Jos Olaf aloittaa tutkimuksen jotakin henkilöä kohtaa, joka on julkisuuden henkilö, niin Olafin pitäisi olla hyvin varovainen. Koska sillä hetkellä, kun syytökset tulevat julki, niin kyseisen julkisuudessa toimivan henkilön uran loppu hämöttää siinä. Ja silloin yleensä et voi enää olla virassa tämän jälkeen. Ja tässä Talin tapauksessa ehkä olisi ollut parempi ensin varmistaa sataprosenttisesti. Ja pääjohtaja olisi ottaa yhteyttä vaikka valvontakomiteaan tässä. Mutta hän ei tehnyt näin. Miksi? Onko tässä joku erityis syy, miksi hän ei tehnyt näin. Ja sitten puhelinkeskustelujen kuuntelu. Tietääkseni useimmissa jäsenvaltioissa tarvitaan riippumattoman tuomiviranomaisen hyväksyntä tälle. Mitkä, mitä Olafin sääntöjä olemassa tähän liittyen? Kuka valvoo tätä? Voiko Olafin pääjohtaja yksin päättää siitä, että kyseistä puhelun keskustelut mielenkiintoisia ja kuunnellaan. Mitä sääntöjä tähän liittyy? Tämä ei ole minulle ihan selvinnyt vielä. Ja kaikkein vakavin asia, joka kuulemme juuri äsken, on se, että yleinen sääntö on se, että valvontakomitea ei voi katsoa ne tapauksia, joita he haluavat katsoa. Joten haluaisin kuulla tästä tarkemmin, mikä saa Olafin pääjohtajan ajattelemaan, että hän on ainoa viranomainen, joka voi päättää sitä, mitä voidaan katsoa ja mitä ei. Ja tietenkin, jos kerran lainsäätäjä on määrännyt, että valvontaviranomainen saa tutkia asiaa. Mulde. Kiitos, herra Mulda. Ehdottaisin nyt, että jaamme tämän keskustelun kahteen osaan. Ensinnäkin nyt voisimme kuunnella valvontakomitean vastauksia näihin kysymyksiin. Odotan todella innolla näitä vastauksia. Ja sitten toiseksi voisimme keskustella pääjohtajan, Olafin pääjohtajan kanssa, jos hän haluaa käyttää puheenvuoron. Eli esityslistan kohtahan tänään käsittelee valvontakomitean vuosikertomusta, se pitää muistaa. Ja siksi valvontakomitea nyt siis raportoi meille ja me keskustelemme valvontakomitean kanssa. Eli nämä ovat tämä keskustelun säännöt. Eli me puhumme Olafin valvontakomitean vuosikertomuksesta. Muista asioista voidaan puhua muissa kokouksissa. Olen kutsunut pääjohtajan tähän kokoukseen, sillä herra Kessler aina kutsutaan mukaan näihin kokouksiin – Mm, mehän haluamme näistä asioista keskustella myös hänen kanssaan. Toiseksi tästä menettelytavasta vielä tässä keskustelussa. Minulta kysyttiin näistä Olafille komissiolle ja valvontakomitealle esitetyistä kysymyksistä Rova Kressle on kysynyt minulta, onko näihin kysymyksiin saatu vastauksia. Olemme saaneet valvontakomitealta joitakin vastauksia. Emme ole vielä kuitenkaan saaneet komission vastauksia näihin kysymyksiin. Ja Olafin tapauksessa edelleen odotamme vastauksia. Eilen Kuten kuulitte, me keskustelimme komission jäsen Shemetan kanssa ja kuten kollega Balchitis sanoi, komissio on todellakin tässä myös vastuussa. No niin, keskitytäänpä tässä nyt Olafin valvontakomitean vuosikertomukseen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Nyt ensinnäkin haluaisin antaa puheenvuoron valvontakomitealle vastauksia varten ja sitten toisella puheenvuorolla puheenvuorokierroksella on jo neljä jäsentä pyyntänyt puheenvuoron. Haluaisitteko nyt vastata? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Useita kysymyksiä tänne tuli. Ensimmäinen kysymys kosketti järjestelyjä valvontakomitean ja Olafin välillä. Haluaisin painottaa tilanteen katkeamista, yhteyden katkeamista, johon törmäsimme vuonna 2012. Tarkoittaa sitä, että käytänteet ovat olleet aivan erilaisia kuin mihin oli totuttu edellisinä vuosina. Ja näin ollen valvontakomitea oli pystynyt hyvin tekemään tehtävänsä. Komitea on ihan selvillä vesillä, mitkä ovat sen toimivaltuudet ja missä ne loppuvat, mitkä ovat ne rajat. Koska ne on määritelty hyvin selkeästi teksteissä, koskee perusoikeuksien turvaamista ja suojaamista, mutta se tehtävä käsittää myös tutkimusten määräaikoja, siinä mielessä, että tutkimukset toteutetaan, viedään loppuun ihan järkevissä aikarajoissa. Sen toimintaan kuuluu myös tiedonsaanti, joka sille kuuluu välittää myös se tapa, millä tavalla toimielivet seuraavat tai eivät noudata suosituksia, joita Olaf on antanut. Toimiin kuuluu myös tietty rajattu tiedonsaannin alue. Kaiken tämän tarkoituksena on auttaa pääjohtajaa sen omassa toiminnassaan ja sen riippumattomassa toiminnassa. Tässä ensimmäinen kohta. Toivon, että että onnistun vakuuttamaan kaikki täällä läsnä olevat siitä, kuinka valvontakomitean tehtävän toteuttaminen voisi todella perustua tiedonsaantiin monissa tapauksiin, todella faktuaaliseen tiedonsaantoon. Komiteahan saa usein valituksia, kanteita, erila- miten se voi vastata niihin, jos ei se ö, todella saa käsiinsä faktuaalista tietoa voidakseen vastata näihin valituksiin. Tämä on tärkeää Olafinkin toiminnan kannalta, koska tässä on meille keino taata Olafin riippumattomuus silloin, kun se, sitä ehkä väärin perustein kyseenalaistetaan. Vuosikertomushan korostaa nimenomaan, että useaan otteeseen valitukset sen tekemästä työstä eivät perustuneet legitiimisti riittäviin elementteihin. Me olemme myös hyvin tietoisia roolistamme, kuinka tärkeää on turvata näiden tutkimus, tutkimusten riippumattomuus, siis, siis viraston käynnistämien tutkimusten riippumattomuus, riippumaton luonne. Toinen asia liittyy siihen, mitkä Mm, kuinka paljon valvontakomitealla on mahdollista rikosoikeudellisissa rikkomissa välittää niitä eteenpäin. Haluaisin tästä sanoa muutaman asian. Komitealla ei ole tähän toimivaltuuksia yhtäältä seurata rikosoikeudellisten rikkomusten etenemistä. Meillä ei ole meillä ei ole tähän vaadittavaa informaatiota prosessia, sitä ei ole mainittu sen toimivaltuuksissa eikä sen toiminnallisissa, oikein, toiminnallisissa oikeuksissa. Seuraava kysymys, joka liittyy siihen, miten jotkut tutkimustoimenpiteet ovat, toteutetut tutkimustoimenpiteet ovat yhtäpitäviä lain kanssa, eli siis ULAFin toimittamat, toteuttamat. Mit, kun otetaan jotkut tutkimusmenettelytavat. Me olemme myös tutkineet tätä vuosikertomuksessamme, ottaneet sen esille. Nimenomaan ajattelimme sääntöuudistustyötä. Komitealla ei ole erityisvaltuuksia juridisessa mielessä – mutta tämän tapauksen tutkiminen kuitenkin johti siihen, että informoimme toimielimiä siitä, kuinka välttämätöntä on selkeyttää ja uudistaa joitakin kohtia tämän, tässä sääntöuudistuksessa, nimenomaan ottaen huomioon nämä esille tuodut vaikeudet. Haluamme erityisesti korostaa muutamia kysymyksiä elementtejä, jotka tulivat esille minulle esitetyissä kysymyksissä. Tämä komitea ei ole mikään tuomioistuin, emme ole tuomareita, mutta me noudatamme ihmisoikeustuomioistuimen langettamia päätöksiä. Erityisesti yhdessä tapauksessa, kun valmisteltiin ja nauhoitettiin puhelinkeskusteluja, yhden osapuolen ja toisen asianosaisen kanssa tuomioistuin pystyi vastaavasta, vastaavasta tapauksesta toteamaan, että puhelinkeskustelun nauhoittaminen sellaisen henkilön, puheen nauhoittaminen, joka on tutkimuksen alainen ja kolmannen henkilön kanssa käyty keskustelu, ja tässä on, kun hän toimii julkisesti viransa edellyttämissä toiminnoissa, niin silloin tämä nauhoitus voi tarkoittaa sitä, on, on on loukattu yksityisoikeutta, tutkimuksen alaisena olevan henkilön yksityisoikeutta ja yksityisturvaa. Tämä pitää tulla lakisääteisesti määrittelemään, kun ajattelemme perusoikeuksia. Kun meillä ei ole lakiperustaa, tässä on kuitenkin loukattu Euroopan tuomioistuimen artiklaa numero 8 ja, artiklaa 7 EUn perusoikeuksista valvontakomitea perusteellisen tutkimuksen jälkeen ei voinut löytää mitään juridista perustaa siihen, mihin tämä toimenpide olisi perustunut. Olafin toiminnat ja oikeudet on määritelty eurooppalaisissa lainsäädännössä nimenomaan siihen liittyvässä säännöstä, asetuksessa. Tässä asetuksessa ei puhuta tämän tyyppisistä toimenpiteistä. ULF voi toimia kansallisen lainsäädännön perustalta silloin, kun eurooppalainen lainsäädäntö osoittaa yksiselitteisesti tämän mahdollisuuden. Valvontakomitea ei voi näissä olosuhteissa muuta kuin seurata ihmisoikeustuomioistuimen arviointia ja ilmaista oman huolestuneisuutensa silloin, kun kyse näistä ULAFin toimintamenettelytavoista tutkimuskysymyksissä. Ja se on myös ilmaissut huolestuneisuutensa ja aivan erityisesti eurooppalaiselle lainsäätäjälle se on välittänyt tämän huolestuneisuutensa. Äh, Kiitos ilmeisesti nyt on syntynyt se vaikutelma, että me tässä emme antaisi puheenvuoroa herra Kesslerille. No se on väärä vaikutelma. Herra Kessler saa puheenvuoron, mutta nyt ensiksi kuitenkin neljä valiokunnan jäsentä saa puheenvuoron, jotka haluavat esittää kysymyksiä valvontakomitealle. Herras taas ensimmäiseksi. Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin aivan selkeästi sanoa, että kunnioitan kovasti Olafin valvontakomitean työtä. Teillä on aivan keskeinen tehtävä ja tiedän, että teidän, te toteutatte tätä tehtävää hyvin vaikeissa olosuhteissa. Teillä on muitakin tehtäviä ja ette saa taustatukea komissiolta paljonkaan. Tämän näki myös komission jäsenen Shemetan kanssa keskusteltaessa. Rouva Pignon, te mainitsitte Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun. Ymmärsinkö oikein tämän sanomanne? Valvontakomitea ei siis järjestelmällisesti tai ei pyydä saada järjestelmällistä tiedonsaantioikeutta kaikkiin Olafin asiakirjoihin. Eli, siis, eli että siis järjestelmästi halua saada kaikkia asiakirjoja käyttöön, mutta haluaisitte kuitenkin tuomioistuimen ratkaisun mukaisesti saada tiedot niistä tapauksista, jotka, joista asiakirjoja toimitetaan kansallisille viranomaisille. Ymmärsinkö tämän siis oikein? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Sitten toiseksi, mistä, mitä menettelyä tässä itse asiassa käytetään? Olaf tutkii jotakin tapausta ja te saatte sitten tapauksen tutkinnan aikana tiedot. Ja sitten Olaf-asetuksen mukaisesti tutkitte, onko kaikkia sääntöjä noudatettu, onko todistajien tai asianomaisten oikeuksia kunnioitettu, jos sitten toteatte, että sääntöjä ei ole noudatettu tai menettely ei ollut oikeanlainen, mitä sitten tapahtuu? Ilmoitatteko tästä Olafin pääjohtajalle, näin oletan? Ja pitääkö sitten Olafin pääjohtajan huomioida tämä vai voiko hän sanoa, että no, hieno mielipide, mutta en minä siitä mitään välitä. Minä välitän nämä asiakirjat silti kansallisille viranomaisille. Meneekö tämä asia nyt siis niin, näin vai onko niin, että pääjohtajan pitää sitten ryhtyä varovaiseksi? Pitääkö pääjohtajan ottaa huomioon valvontakomitean lausuma ja olla välittämättä näitä asiakirjoja. Sitten vielä komission roolista. Vuosikertomuksen julkistamisesta lähtien komis- komission puolelta on tullut aloitteita siitä, että tästä vuosikertomuksesta keskusteltaisiin ja todettaisiin, että no Olafin pääjohtajan ja valvontakomitean välillä on ehkä ongelmia yhteistyössä ja, ja komission, komission komission puolelta voitaisiin ehkä parantaa tilannetta. Siis onko komissiolta tehty tällaisia aloitteita? Ehkä komission jäsenkin ottanut teihin yhteyttä, tai onko komissio jopa yrittänyt järjestää kokousta valvontakomitean ja pääjohtajan välille näiden, näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi nyt riippumatta siitä, miten Olafin tutkinnat on tehty, tästähän olette vuosikertomuksessa kertoneet paljonkin, mutta tästä tästä, tätä huomioimatta nyt haluaisin erityisesti puhtua, puuttua kohtaan 64 kertomuksessa. Siinä sanotte, että on tiettyjä taloudellisia määrä, raja-arvoja, näiden raja-arvojen alapuolella, jos siis on kyse vähäisistä asioista, ei aloiteta tutkintaa. Onko teillä tietoja siitä, miten monta tutkintaa on jäänyt aloittamatta tästä syystä, jos sanotaan esimerkiksi, että no, jos on kyse yli miljoonasta euro, alle miljoonasta eurosta tullissa tai yli alle 50 tuhannesta rakennerahastojen suhteen, niin tiedättekö tapauksista, joissa joissa tämän tapauksen arvo olisi ollut tämän raja-arvon alapuolella ja siitä syystä Olaf ei olisi aloittanut tutkintaa. Myös julkisuudessa tässähän on ollut hyvin sokeravia mielipiteitä. Kiitos. Seuraavaksi Jens Kaja. Danke, Herr ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen, että voimme tänä päivänä keskustella näistä tärkeistä asioista. Eihän tämä mitään helppoa ole, ja mitä, mikä voitaisiin tehdä vain noin ohimennen. Olafhan on tärkein väline petoksen torjunnassa, mitä unionilla on käyttävissään ylipäätänsä. Ja Olafin arviointia varten meillä on kyllä oikeastaan enemmänkin myös käytössä kuin pelkästään vuosikertomukset. Kun nähdään kuitenkin menestyksiä ja onnistumisia. Mutta kuitenkin valvontakomitean työ on meille hyvin tärkeä tekijä, koska hyvin harvat meistä ovat juristeja. Ja me voimme arvioida vain pelkästään viraston toimia poliittisesti. Totta kai tämä on meidän tehtävämmekin, kun arvioimme Olafin toiminnan oikeudellisuutta. Totta kai me olemme tässä riippuvaisia asiantuntijoista. Ja koska viraston pitäisi toimia jatkossakin riippumattomana, niin tällöin valvontakomitean työ on tässä hyvin tärkeä. Vuosikertomuksessa on kerrottu useammista ongelmista, joita valvontakomitea on kohdannut työssään. Ja minusta on tärkeää tässä yhteydessä todeta, että koska valvontakomitealla on näin tärkeä rooli, erityisesti meille, kun me arvioimme Olafin työtä, niin mekin arvostamme sitä, että Olafin valvontakomitea voisi tehdä rajoituksitta työtään. Tietenkin tässä herää kysymys siitä, että mitä raportteja valvontakomitea saa katsottavaksi ja myöskin IS Olafin valintakomitea saa vain mustattuja asiakirjoja, jotka on ylivedetty, kuten täällä esittiin valiokunnassa kerran, mistä voi, voi lukea ehkä vähemmän kuin pystyy lukemaan. Joten tällöin on vaikea tällaisia asiakirjoitinkin lukea. Ja vaikea myöskin valintakomitea antaa mitään kommenttia näihin. Kuuntelin eilen komission jäsentä hyvin tarkkaavaisesti, kun hän aloitti minun mielestäni tavallaan välittämään molempien toimielinten välillä, joka tietenkin odotankin häneltä. Ja kysymykseni Olafin valvontakomitealle olisi seuraavanlainen. Onko teidän mielestänne näkyvissä yhteistyön parantumista. Ymmärrän kyllä, että se ei voi olla ideaalista. Totta kai näin on yleensä on, kun katsotaan valvovaa elintä ja valvottavaa elintä. Mutta haluaisin kuulla teidän kantanne, kun kuulemme paljon valituksia, ja komitea on kertonut meille niitä, että onko tämä parantunut. Ja sitten toinen asia, haluaisin vielä puuttua, on henkilökunta. Olafilla on tärkeä rooli unionin taloudellisen edun suojaamisessa. Ja El Olaf työskentelee myös alueella, jossa ei ole tarpeen pelkästään vain suojella varomaksajien varoja, vaan myöskin Euroopan unionin legitimiteettiä. Ja myöskin kehittää meidän suojamekanismejamme petoksia vastaan. Tämän takia Minusta oli vaikeaa, tai no, tätä on toisin. Tämän takia minusta oli hyvä, että Olafin pääjohtaja on tullut meidän, meitä vastaan ja antanut enemmän henkilökuntaa tutkimuksia varten. Ja tietenkin valvontakomitean näiden valvontakomitean kannalta näiden viranomaisten tai näiden henkilöiden käyttö on ollut vaikeaa. Jotenkin pitää ensin taata valvontakomitean toiminta. Mutta jos Olaf tarvitsee lisää mm, henkilökuntaa, niin meidän pitää poliittisesti taata tämä myös. Ja tällöin meidän kohteenamme tietenkin on ensin Olaf, mutta se on myöskin komissio, koska Olafihan on komission osa. Ja talousarvioneuvotteluissa voimme tietenkin taata sen, että komissio antaisi Olafille enemmän henkilökuntaa. Ja kolmas asia ovat määräajat. En halua toistaa sitä, mitä Pat Stars täällä jo kysyi, koska tämä kysymys todellakin on keskeinen kysymys. Ja minullakin on tämä kysymys tässä omassa paperissani Mutta eikö tämä ole vähän vaikea tulkinta tosiasioista, se, että säännöt, että yleensä valvontakomitealla on viisi päivää aikaa katsoa asiakirjaa ja saada hyvin yksityiskohtaisia tietoja, vaikka tietojen vaihdosta, niin tässä tapauksessa, joka on hyvin tärkeä tapaus, että tässä tapauksessa näin ei toimittu. Ja tällöin herää kysymys koko tutkimusten oikeudellisuuden suhteen. Ymmärsin tämän ja otan sen myöskin hyvin vakavasti, että valvontakomitealla on kysymyksiä eri toimenpiteiden oikeusperustaan liittyen, joita Olaf on tässä yhteydessä tehnyt. part. muistaakseni sitten kysymyksen hyvin konkreettisesti. Jos vaikka olisi ollut viisikin päivää aikaa, niin ehkä olisi ollut kuitenkaan mahdollisuutta todeta menettelytavan oikeudenmukaisuutta ihan loppuun saakka, koska valvontakomitea itsekin vastaa kysymyksiin, että kyseessä on vain pelkästään juridinen menettelytapa, että ja tämähän on myöskin se kanta, mikä komission jäsen eilen esitti. Ja myöskin kanta, joka minä olen tämän merittäytymän alusta lähtien pitänyt oikeana, että pitäisi oikeastaan tuomareiden päättää loppujen lopuksi asioista, kun heitä kysytään. Mutta ilmeisesti Olafin valvontakomitea ei näin tee, ainakin Rouva Kombinion esitti näin. Ja me valiokuntana me ei voi tehdä näin, en asiantuntemuksen eikä poliittisen lähestymistavankaan kautta. Mutta tietenkin tämä on ehdottomasti tulossa esille ilman muuta. Ja mietinkin sitä, että kuinka tämä nyt sitten auttaisi menettelytavan vuoksi ja, ja EUn petosten torjunnan toiminnan vuoksi. Että täällä oikeudenmukaisuus täällä valiokomiteassa jo vastattaisiin. Ja sitten mietinkin, mikä, täällä, mikä rooli täällä asiakirjalla sitten on, mikä saamme eilen, koska en näe mitään yhteyttä tässä komitean työhön suoraan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi herra Piper. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vain yksi kysymys. On selvää petosten ja korruption suhteen on aivan selvää, että me, meidän pitää tutkia oikeusvaltion periaatteiden pohjalta. Ja vuosikertomuksessa on tullut esille toimia, joille ei ollut oikeusperustaa useissa tapauksissa. Minun kysymykseni onkin, koska komissio on sopimusten vartija, minkälaista valvontakomitean yhteistyö komission kanssa oli? Olafhan on komission alaisuudessa toimiva elin. Onko tässä yhteistyössä ollut avoimuutta? Onko keskusteluja käyty sään, säännöllisesti? Onko komissiossa ollut valmiutta puuttua näihin valvontakomitean huomauttamiin ongelmiin? Kiitos. Ehdotan, että nyt otamme sitten vastauskierroksen, sillä muussa tapauksessa ö, ähm, kysymyksiä on niin paljon. Herra Sarvamaa, te, Kresle ja sitten Skyläkaakis. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, vastaanko Stavro Kreslen kysymykseen täysin. Minkä takia me emme mene sitten syyttäjäviranomaisen piiriin? meidän päätelmien kanssa. Me noudatamme omia sääntöjämme. Me ensin teimme raporttimme, sitten annamme sen lausuntokierrokselle, pääsihteerille, koska tiedämme, että me aina, aina ole erehtymättömiä, ja se kesti. Ja sitten meillä oli mahdollisuus lähettää tämä toimielinten puheenjohtajille meidän sidosryhmillemme. Myöskin tänne tämä lähetettiin muutama viikko sitten. Ja, ja tämä vastaus ehkä on tähän kysymykseen, jonka täällä esettiin edustajien tason. Varapuheenjohtaja on tietenkin sopimusten suojelija. Ja sitten, jos me pyrimme jotain laitonta tai laillista estämään, niin en halusta ottaa tällaisia toteamuksia nyt esille. Mutta jos täällä todetaan, että täällä ei ole oikeus perustaa jollekin asialle, niin tällöin meidän mielestämme tällöin sopimusten suojelijan pitää toimia. Lissabonin sopimusten jälkeen tämä on perussopimusten asia, eli perusoikeuskirja kyseessä. Ja täällä ei tapahtunut mitään. Tämä totean nyt ihan suoraan. Ja myös komission jäsenet taholta Viimeksi kuulimme paljon sitä, mitä pitäisi uudistaa ja pitäisi viivytellä, mutta kuitenkin pitää nyt lisätä vielä jotain tähän asiaan tämän suuntaista. Tietysti kun edustaja täällä toteaa, että voitaisiin taas sitten siirtyä tärkeimpien asioiden käsittelyyn. Ja puheenjohtaja, jos ihmisoikeuksien suojelu unionissa ei mukaan ole tärkeää, niin en minä keksi tärkeämpää kuin tämä asia. Se, että me yhdessä tapauksessa, ja tietysti muistan hyvin kyllä Olafin perustamisen, jossa tietenkin syntyi tietty jännite, eli valvontakomitean ja pääsihteerin ja johtajan kesken. Niin jos katsomme jotain hieman nyt taaksepäin, niin tämä ensimmäinen tapaus, että komission puheenjohtaja – vaatii komission jäsen eroa ja että Olafin riippumattomuus, joka on onkin teknisesti olemassa, että olemme operatiivisesti riippumattomia, mutta teknisesti kuitenkin riippuvaisia osana, osastona siis komissiossa, että tässä tietenkin pitää tutkia sitä, mikä on silloin riippumattomuuden tila. Ja tämän takia teimme raporttimme. Tässä törmään aina uudestaan, ja haluankin todeta tämän, että kun me tutkimme yksittäisiä tapauksia, niin, pitä, niin pitäisi tapahtua järjestelmäisesti. Mutta miten voi antaa järjestelmäisiä vastauksia, sen katsonut yksittäisiä tapauksia ensin. Lukujen perusteella, vai kuinka? Eihän näin tehdä tarkastusta. Minun tietenkin valvontakomiteamme pitää päättää itse, mitä tapauksia he haluavat katsoa tai, ja mitä ei jotta voit sitten vastata sitten parlamentin esittämiin kysymyksiin. Koska meidän tiedotuspolitiikkaamme ei, ei ole olemassa oikeastaan Olafissa, niin me voi moni kysymyksen vastata ollenkaan. niinkin haluaisimme tulevaisuutta ajatellen nyt katsoa, että mitä tapauksia on aloitettu ja päätetty. Meillä erilaisia lukuja vuonna 2012, mutta meillä ei ole vielä mitään pääsyä näihin. Meillä ei ole pääsyä näihin faktoihin, mutta näemme suuria lukueroja avattujen ja päätettyjen tapausten välillä. Tässä on huomattavia eroja vuonna 2012. Tämä on mielenkiintoista. Minkä takia tässä tämä tapaus juttu aloitettiin niin, että tässä taas tämä päätettiin. Sitten tämä kysymys liittyen Frosse ja Pikkin. Tässäkin voimme, voimme katsoa pelkästään käytäntöä. Voimme vain noudattaa tuomioistuimen eh, päätöksiä, mutta olemme tikin hämmästyneitä sen suhteen, että tämä eh, tapaus unohdettiin täysin Olavissa, Se jättiin täysin syrjään. Jonka jossain vaiheessa tämä Rosjopik tuli ja sitten tämä on vakuutu, vakuuttunut kantanut, että meidän pitäisi noudattaa tuomioistuimen päätöksiä, koska muuten meidän yhteisömme hajoaa jossain vaiheessa. Me useamman kerran tarkkaan viittasimme tähän, Olet varmaan sanonut sihteeristön asiakirjan tähän liittyen ja mitä tässä tapahtui. Ja viimeinen asia vielä. Olafin uudistuksen inventuurissa te katsotte, että me katsomme tarkemmin vielä perusoikeusaspekteja. Niin, niin hyvät näistä herrat. Millä henkilökunnalla, millä varoin, millä välinein. Teidän lainsäädäntäjänne pitää kertoa tämä meille. Ja tänään huomasin ilokseni, että tämän vuoden talousarviossa on parlamentin ja tämän valiokunnan tekemä muutosehdotus, että kaksi virkaa annettaisiin lisää, ei siis 20, vaan kaksi ja tämä voisi tapahtua vuonna 2013 nopeusmenettelystä, vaan kaksi vaikka oletko niitä skaronneet sitten myöhemmissä vaiheessa. Eli voitte odottaa meitä, että me voimme antaa paljon, mutta emme voi tehdä ihmeitä. Tämän pitäisi varmaankin teidänkin olla, tästä pitäisi olla tietoisia budjettiviranomaisena. Eli tukea emme ole paljon saaneet valvontakomiteana Olafissa. Kyllä, meistä olisi hyvä, saisimme hieman lisää tukea. Äh, Piosti, Kiitos, ja sitten olkaa hyvä. Continue on this question on the Kiitos. Haluaisin todellakin todeta, että me teemme tätä työtä osa-aikaiselta ja vapaaehtoiselta pohjalta. Lisäksi haluaisin todeta, että sihteeristö saa ensiksi tämän rajoitetun pääsyn asiakirjoihin ja sitten sihteeristön kautta me saamme pääsyn niihin. Eli meille on hyvin tärkeää meidän tehtävämme toteuttamiseksi, joka on meille asetuksessa määrätty, siis eh, asetuksessa 1073 99 meille on siis tärkeää saada tarpeeksi henkilökuntaa ja hyvä sihteeristö. Olafin pääjohtaja on niin sanottu nimeävä viranomainen valvontakomitean sihteeristön viroissa. Se tarkoittaa, että hän voi siirtää henkilökuntaa muihin tehtäviin Olafin sisällä mukaan lukien. Siis henkilökuntaa voidaan siirtää pois valvontakomitean sihteeristöstä. Tämä siis teoriassa tekee meistä melko haavoittuvaisia riippumattomuudemme suhteen, sillä tämä sillä pääjohtaja loppujen lopuksi päättää meidän, meidän resursseista, siis me, tämä taho, joka meidän pitäisi palvoa. Tämä ei välttämättä olisi ongelma, jos meille taattaisiin tarpeeksi hyvät välineet. Minähän olen uusi jäsen valvontakomiteassa ja minä olen huolestunut, että tällaista halua yhteistyöhön ei ole ollut. Eli todellakin selkeästi sanottuna sihteeristössä ei ole tarpeeksi henkilökuntaa. Me olemme puhuneet tästä asiasta myös komission kanssa. Komission jäsen viittasi meidät Euroopan komission henkilöstöosaston johtajan puheille, ja se oli mielestäni melko yllättävää. Ja tämä johtaakin toiseen huomiooni. Meillä oli komission ja sen Semeten kanssa pitkä kokous tuosta taannoin, ja en, en voi nyt sanoa, ovatko asiat parantuneet, mutta ainakin aloitetta on ollut komission puolelta. Systemaattinen ongelma on se, että Olaf on komission alaisuudessa. Ja joskus on meille vaikeaa erotella, mikä on komissiota ja mikä on Olafia, sillä jossain tapauksessa äh, nämä ovat tavallaan saman, äh, saman edustuksen alaisuudessa. Ja tätä voitaisiin myös parantaa. Tämä on ehkä tämä jär, suurin järjestelmään liittyvä ongelma. Me emme johda operaatioita, emmekä me sitä haluakaan Olafissa. Me haluamme, haluaisimme vain täyttää vastuumme, joka on asetuksessa meille määrätty. Me valvojana, meidän pitäisi saada päättää tiedonsaannesta ja me tarvitsemme henkilökuntaa tämän saannin takaamiseksi. Kiitos. Rouva on seuraavaksi. Ehkä kolme täsmennystä kysymykseen, kun puhuttiin menettelytavoista, kun välitetään tietoa kansallisille oikeusviranomaisille. Täsmennys valvontakomitean lausunnoilla ei ole velvoittavaa luonnetta. Se on artiklassa 13 mainittu näin ollen. Ei ole mitään pakottavaa voimaa Ulafin suhteen. Toinen raja, joka on asetettu kun ajattelemme ihan valvontakomitean työtä legitiimisti, sen ei pidä puuttua meneillä oleviin juttuihin, tutkimuksiin. Sen takia tämä velvoittava tapausten tiedottaminen tai siirtäminen, ne siirretään valvontakomitealle vasta sen jälkeen, kun loppuraportti on laadittu. Näin ollen valvontakomitean tekemät suositukset, joita se joutuu tekemään, ne ovat niitä, joita Olaf mielestä pitää laatio. Eli me teemme suosituksia, mutta komitea ei, ei ole valtaa tai voimaa kääntyä tuomioistuimen puoleen tai käräjäoikeuden puoleen. Tämä on tärkeää tiedottaa teille. Toisaalta haluaisin kertoa teille myös suhteista komissioon. Vuoteen 2012 käytännössä ollut menettelytapa tiedottamisesta komitealle. Sitä tuki komissio. Siihen asti käytännössä oleva tapa – oli sen kaltainen, että komitea sai, riippumatta tapauksista, komitea sai tietyn määrän tiet, informaatiota, ja Euroopan unionin komissio tuki tätä menettelytapaa nimenomaan vastauksessaan, jonka se joutui antamaan aivan erityisessä tilintarkastustuomioistuimen laatimassa vuosikertomuksessa vuodelta 2011. Tuolloin oli kyse ihan asiallisesta menettelytavasta, olemme sitä mieltä, että tämä, sai, tämä menettelytapa sai kaikkien toimijoiden hyväksynnän. Mutta sitten minä asiat ovat muuttuneet, näyttää siltä. Seuraavaksi tutkimus, tutkimuksen priorisointi, kun ajatellaan rahoituskattojen asettamista. Tämä on tärkeää siinä mielessä, että voimme joutua tilanteisiin tai tapauksiin, joissa väittämät ovat hyvin vakavia, kyse petoksista, mutta on kyse kynnyksistä, jotka ovat alempia kuin oli mainittu tässä tutkimusprioriteetissa. Me olemme myös osoittaneet tämän vuosikertomuksessamme, että esittelijä oli nimetty sen jälkeen, kun oli erittäin tarkasti katsottu, miten kriteerit niveltyvät toisiinsa, kun puhuttiin tapausten arvioinnissa ja käynnistämi, tutkimusten käynnistämisessä. Tästä, tässä mielessä me olemme pyytäneet viime vuonna joitakin tielastotietoja, täsmällisiä tietoja. Pyysimme uudemman kerran tänä vuonna mahdollisuutta saada lausuntoja siltä yksiköltä, jolla on keskeinen rooli ja tehtävä tässä ISRU, jotta voisimme saada sen laatimat lausunnot, jotta voisimme käynnistää tai ei käynnistää joidenkin tapausten tutkimuksen. Tämä oli puolivuotiskausi ja odotamme yhä vastauksia. Ja, vielen Dank. Kiitos. Seuraavaksi Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I Kiitos puheenjohtaja. Melkein vedin pois kysymykseni, mutta käytän vain 45 sekuntia loppujen lopuksi siihen. Haluaisin toistaa kaksi puheenjohtajan kysymystä Rova Pinjonille, nimittäin sillä kuuntelin kyllä tarkkaavaisesti, mutta en kuullut niihin vastausta. Ensinnäkin herra Toirar kysyi, onko tilanne pahentunut, ja herra Palchitisin kysymykseen vastatessanne sanoitte, että vuoteen 2012 asti pystytte valvomaan toimintaa, mutta sen jälkeen tapahtui muutos. mitä silloin muuttui? Ja toiseksi en kuullut myöskään vastausta puheenjohtajan kysymykseen siitä, oletteko sitä mieltä, että tässä on nyt järjestelmällisesti, systemaattisesti näitä ongelmia tullut eteen? Onko siis tämä tavallaan tällaisesta, no siellä ja täällä on ongelmia, mutta meille, ol, meille olisi tärkeää tietää, mitä todellakin tapahtuu siellä Olafissa. Kiitos. Yeah. Thank you very much. Eh. Kiitos. Seuraavaksi Rova Kressle, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja, koska kollega Kairotti asian esille. Me tässä nyt tapauksessa Dali ja tämä on pitkä ja kestävä tapaus, jossa pilotellaan ja huijataan. Ja kaikki ovat olleet mukana, ainakin alussa. Ja pari, vuotta, tuomaan, että tämä on ollut aika virhe. Minulle eilen oli sokeraavaa tietoa, että vastuullinen Olaf komissiesen ei lähettänyt tätä valtuukomitean raporttia toimielimille eteenpäin. Mitä tässä asiakirjassa lukee? Kun viime kokouksessa totesin, että vihdoin saimme valintakomitean raportin, niin sitä ei ilmeisesti ole luettu. Tämän takia tein lyhyen yhteenvedon tästä. Käänsin sen, mitä täällä lukee. Juridisesti, rikosoikeudellisesti tärkeät syytteet vedin ne yhteen. Ja 23 kohtaa siis on kyseessä tässä listalla. Ja sitten yritin esittää EU-lakia ja oikeusperustoja, ja sitten Maltan ja Belgian lainsäädännön pohjalta pyrin, ja myöskin Portugalin lainsäädännön puitteilta pyrin katsomaan sitten sitä, mitä rikosoikeudellisia syytteitä tässä voisi olla. Puhumme tässä rikosoikeudellisista asioista, totta kai. Tuomioistuimet tekevät työnsä ja Dalin työ Luxemburgissa. Tämä tulee maksamaan 2 miljoonaa euroa kaikkiaan siellä käsittelyssä. Tämä on kallista veronmaksajille. Ja, ja myöskin Maltassa. Herra Dalin ystävää kohtaan haluttu menettely. Mitä se tarkoittaa? Onko sitä puolueystävä vai mikä? Niin sielläkin tuomioistuimet tekevät tätä työtä. Mutta ei se minua ottaa Siitä sitoumuksesta minun pitää tutkia asiaa. Ja eilen mietimme sitä, että voidaanko katsoa sitä, että toimielimet käyttävät lainsäädäntöä. No tässä on muuta selvää. Tässä on oikeuden rikkomuksesta kyse. Ja minusta Tietenkin ei voida etukäteen katsoa, koska muuten tämä Luxemburgin käsittely on päättynyt tämän, mutta en halua, että jäsenvaltioiden tai EU-lainsäädäntöä rikotaan, koska muuten tämä vie Olafin vaikeaan tilanteeseen. Pyrin tekemään selväksi, mitä valvontakomitean raportissa lukee, ja tämän takia tein tämän työasiakirjan, joka teillä on täällä saatavilla. Kiitos. Ehdotan, että nyt tässä jäsentelemme keskustelua. Nimittäin valvontakomitealla on vielä esitetty kysymyksiä. Nyt vielä Skylakakis, Andreatis ja Balchitis ja sitten valvontakomitea. Herra Skylakakis, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todella outo tilanne. Me nimittäin keskustelemme Olafin valvontakomitean vuosikertomuksesta ja Tallin tapauksesta samaan aikaan. Tallin tapaus on tavallaan nyt kaapannut tämän koko keskustelun näinä päivinä. Joten aloitan nyt sitten ensiksi tästä Olafista. Olaf viimeisen vi- kymmenen vuoden aikana on käsitellyt rajoitetun määrän tapauksia, sellaisia tapauksia, joissa tapaus olisi välitetty, välitetty kansallisille viranomaisille, noin 600 muistaakseni. Ja puolesta tapauksessa menettelyä ei ole aloitettu ja sitten puolesta tapauksessa tulos on ollut vain jonkinlainen. Eli täytyy sanoa, että toiminta on ollut tehotonta. Jos vertaamme tätä siihen, miten eurooppalaisia varoja hallinnoidaan jäsenvaltioissa. Samalla Olaf ei ole oma-aloitteisesti aloittanut juuri mitään tutkimuksia, eli yleensä on kyse ilmiannoista, eli Olafilla ei ole minkälaista strategista petosten torjuntaa, toimintaa. Minä haluaisin kysyä Olafin valvontakomitealta. Mitä mieltä se on tästä törkeästä tehottomuudesta, kroonisesta tehottomuudesta? Olafilla ei ole strategista suunnittelua petosten torjunnassa EU:ssa. Ja sitten kun siirrymme Dalliin tapaukseen, niin Jos päätämme käsitellä Dallin tapausta, enkä sitä voi välttämättä nyt tässä vältelläkään, niin meidän pitäisi käsitellä tapausta todellakin kunnolla. Ei, ei sitä voi mitenkään, um, mitenkään uh, normaalisti uh, normi, normitapauksena käsitellä, sillä käsitys, käsittelyhän on edelleen käynnissä. Eilen luin että Sanko pääosaston pääjohtaja Rova de Story, joka alkuperäisessä Olafin tutkinnassa heinäkuussa vastasi, että aiotaan laajentaa nuuskan kieltoa kaikkiin muihinkin savuttomiin tupakkatuotteisiin. Ja sitten syyskuussa Catherine teille lähetetyssä sähköpostissa sanottiin, että on päätetty, että purutupakkaa ei pitäisi enää kieltää. Kyllä, todellakin tämä on uusi sähköposti, joka tuli eilen. 7. syyskuuta on tämä päivätty tämä sähköposti. Herras kyllä Kakis on äh, päättää nyt puheenvuoronsa ensiksi. Niin todellakin. Tämä tapaus on meneillään koko ajan, eli meidän pitää joko käsitellä sitä vakavasti, tätä tallin tapausta pitää käsitellä vakavasti, tai tai sitten tämä tapaus tuhoaa kaiken meidän toimintamme. Eli, eli meidän pitäisi siis käsitellä komission, komission kokonaisstrategiaa petosten torjunnassa. Ja sitten erikseen pitäisi käsitellä Dallin tapausta, sillä ellei näin tehdä, koko Olafin toiminta häiriintyy, tuhoutuu, sillä minä tässä tavallaan kuulen Olafin tuho, tuhoutumisen tästä rivien välistä, sillä loppua lopuksi kukaan ei, jos näin jatkamme, kukaan ei luota Olafin. Olafin rakentaminen kesti viisi vuotta. Meidän pitää nyt löytää ratkaisu. Emme saa tässä prosessissa tuhota Olafia. Kiitos. Seuraavaksi kollega Andreasen. Thank you, Chair. Um, first... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta, että en koskaan luottanut Olafin riippumattomuuteen, koska Olaf on komission hoivissa. Ja uskon, että valvontakomitea on katsomassa yli tätä asiaa. Ja Dallin tapaus, ja mistä puhumme täällä tänään, on vain tämän tilanteen ilmenemä. Uskon, että joko minulla on väärä kuva valvontakomitean roolista tai, tai sitten heillä on väärä kuva heidän roolistaan. Minä ymmärsin sen niin, että valvontakomitea aikoo katsoa menettelytapoja, uudistaa niitä ja kuinka Olaf on toiminut asetuksen puitteissa. Mutta kun nyt kuulen, että valvontakomitea valittaa siitä, että he eivät saa tarpeeksi tietoa Dallin tapauksesta tai he eivät saa tarpeeksi sitä ajoissa, että voisivat tehdä asiasta oman johtopäätöksensä. Jos tämä, että meneekö tämän tapauksen, jos mennä tuomioistuimeen vai ei, niin tällöin tässä on kyllä viranomaisen konfliktitilanne, joka on hyvin vakava. Minusta kyllä Olafin pitäisi pystyä päättämään se, että voitko tutkinnan jälkeen lähettää sitten tutkimuksen tulokset kansallisiin tuomistumiin vai ei. Jos valvonta elin aikoo puuttua tähän, niin silloin kyllä toimintalinjat eivät ole kovinkaan selkeät ja konflikti jää voimaan ikuisesti. Siitä, mitä kuulin tänään täällä, syntyi kuva, että täällä on hämmennystä. Loppujen lopuksi tuomioistuin päättää, edetäänkö asiassa vai ei. Ja ja tästä pitäisi myöskin huolehtia täällä valiokunnassa, koska meillä on myöskin täällä oma toimintamme. Ja me olemme pyrkineet täällä toteamaan, ja myöskin valvontakomitean yhteydessä toteamaan, että täällä pelätään sitä, että Dallin ihmisoikeuksia on loukattu. No, esitän kysymyksen valiokunnalle ja komissiolle. Onko Dali oikeastaan tehnyt haasteen missään tuomistumissa ihmisoikeusloukkauksista, koska hän tietenkin voi tehdä tämän kanteen. Jos ei tätä kannetta ole tehty, niin en tiedä, olemmeko me sitten oikeat henkilöt päättämään sitä, onko hänen ihmisoikeuksiaan loukattu vai ei. Tämä valiokunta oli ensimmäinen, joka rikkoi ihmisoikeuksia siinä mielessä, kun sallimme että Swedish Match, yksi osapuolista siis Dali-tapauksessa, tulla todistamaan. Ja Dalille ei annettu samaa mahdollisuutta. Joten haluaisin todellakin, että voisimme palata omaan työhömme, joka on sitä, että katsomme Olafin raporttia, siis valvontakomitean raporttia, ja sitten tunnistaa menettelytapavirheet sieltä. Mutta emme ole täällä päättämässä, että onko tässä on ihmisoikeusloukkauksia kyseessä, tai määrittelemään sitä, että onko tutkimuksiin näiden tarpeeksi materiaalia käyttävissä. Me hyväksymme pääjohtajan nimityksen ja meidän pitää antaa myöskin toivaltuus tälle. Ja myöskin pitää antaa valvontakomitealle toimivaltuus tehdä, niin kuin heidän pitää tehdä. Ja meidän pitää määritellä suuntaviivat ja asetukset, joita heidän pitää noudattaa, ei sen enempää. Emme halua missään nimessä tulla tuomareiksi näissä tilanteissa, koska tällöin aiheutamme enemmän ongelmia koko Olafille ja Olafin roolille. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi herra Balchitis, sitten vastau, vastauksia ja sitten herra Kessler. Garbut, eh, ponas Bosch. Kiitos. Olen sitä mieltä, että ihmisoikeuksien loikkaukset ovat todellakin tärkeitä, mutta on muitakin äh, kysymyksiä, jotka ovat vieläkin keskeisempiä, nimittäin petos ja järjestelmä, joka ei toimi oikein, joka ei pysty toteuttamaan tehtävänsä. Minulla olisi yksi ehdotus. Ensinnäkin pitää tutkia asia. Ei voi olla, että jokin elin on täysin riippumaton kaikista. Ja niin kauan kuin Olaf on komission alaisuudessa ja sehän on mielestäni loogista ja oikeastaan järkevää. Mehän olemme nimittäneet Olafin pääjohtajan, mutta herra Kesslerin työnantaja on komissio. Herra Kesslerillähän on myös tietty sopimus valvontakomitean kanssa. Koko tätä menettelytapaa pitää siis muuttaa komissio on vastuussa herra Kesslerin tehtävän kuvauksesta ja sitä pitää selventää. Olen sitä mieltä, että suurin osa näistä kysymyksistä, joita tänään on esitetty, voidaan esittää suoraan konkreettisesti komissiolle, nimittäin komission jäsenelle. Komission jäsenen pitää kertoa, minkälaista yhteistyö on, onko hänen mielestään menettely rikkomuksia tapahtunut, miten tutkintaa tehty. Siksi minä ehdottaisin, että nämä kysymyslistat, joita meillä on, välitettäisiin suoraan komissiolle. Komissiohan on vastuussa petosten torjunnasta koko EU:ssa. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten valvontakomitean jäsenet voivat vastata näihin avoimiin kysymyksiin. Ja eh, herra Sarvomaa onneksi vielä muistutti näistä kysymyksistä, joita minä esitin tuossa alussa. Ehkä voisi ilmeisesti niihinkin saada vastauksen. Kuka haluaa aloittaa? Rova Pinjoon ja sitten herra Pöysti vai, Pöysti vai miten? Rova Pinjoon ilmeisesti ensiksi. Olkaa hyvä. Sur la question, euh, une des premières questions posées. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen suhteista ULAFin ja valvontakomitean välillä, onko mahdollis, onko vaikeuksia ihan rakenteellisesti vai tapauskohtaisesti? Kyllä rakenteellinen ongelma tuli esille vuonna 2012, kun puhuttiin komitean oikeuksien kyseenalaistaminen. Me teimme pyyntöjä siirroista, että pääsisimme asiakirjoihin ja että niitä siirrettäisiin viranomaisille kun tiedämme, mitkä ovat perusoikeuksien valvontaoikeudet, niin silloin tuntuu oudolta, että emme, emme pääse, me emme saa tietoa. Silloin on kyse systeemisistä vaikeuksista eikä suhdannevaikeuksista. Eli tässä mielessä, kun me ryhdymme töihin tammikuussa vuonna 2012, niin totesimme omalta osaltamme suuren suuren eron siinä, miten saimme tietoa suhteessa aikaisempaan käytäntöön. Eli voidaan välittää eh, muistiopääjohtajalle, jossa on luoteltu kaikki siihen asti toteutetut yhteistyömuodot. Me huomasimme tämän muutoksen. Se on faktinen elementti, jonka voin tarjota vastauksena. En muista, kuka esitti kysymyksen Olafin toimintakertomuksesta ja, ja kuinka sen tutkimustyöskentely, kuinka tehokasta se on. Tässä on todellakin kyse valtuuksista, oikeuksista, joita on hyvin, jotka ovat mitattavissa. Meillä on tietysti joitakin indikaattoreita, jotka liittyvät toimintaan, saatuun tietoon, tehtyyn arviointiin, tapausten käynnistämispäätöksiin ja niiden kestoon tutkimusten kestoon. Mutta jos lahditaan joku kytkös näiden toimintojen ja tulosten välillä, sillä tavoin, että me voisimme todella mm, todeta, että toimielimet antavat joitakin tehokkuusindikaattoreita, toimintatehokkuusindikaattoreita. Eli sitä pitäisi tarkastella paljon lähemmin, niin kuin kollegani tässä sanoi. Meillä on keinoja, resursseja, joita voimme käyttää tämän tehtävän harjoittamiseen. Siinä kaikki tällä erää. Herra Pöysti. Tehottomuudesta ja tehokkuudesta sen verran, että valvontakomiteassa me jo viime vuonna käsittelimme tätä talousarviota ja käsittelemme politiikan prioriteeteita, prioriteetteja. Ja tämä liittyy myös viestintään ja, ja asiakirjojen lähe, lähettämiseen kansalliselle viranomaiselle on olemassa sääntö, jonka mukaan valvontakomitealle pitää tästä tiedottaa, ja tämä sääntö liittyy siihen, että Olafin tutkintatapaukset eivät olleet menestyksekkäitä kansallisessa tuomioistuimessa. Ja tästä, tämä siis johti siihen, että valvontakomitean pitäisi tarkastella näitä tapauksia. Sitten systemaattiset ähm, ongelmat prosesseissa. Tämä Tämä, tämä siis liittyy siihen, äh, näistä, näistä tapauksista siis voimme vetää johtopäätöksiä tehokkuudesta. Ja vielä selventämiseksi vuoden 2012 alussa kun uusi pääjohtaja tuli virkaan, valvontakomitean tiedonsaantioikeus huononi huomattavasti, tai tiedonsaanti huononi, ja nyt sitten tiedonsaanti on parantanut hieman, mutta ei ole palannut sille entiselle tasolleen, jolla se oli vuosikertomuksessa nämä todetut huomiot ovat siis järjestelmään riittyviä liittyviä ongelmia, ja niihin pitää puuttua ennen kaikkea tiettyjen toimien oikeusperustan puuttuminen on tärkeää, sillä EUn lainsäädäntö on hyvin ö, epäselvää toimien käyttämisestä, mutta, mutta kun seuraamme oikeuskäytäntöä ihmisoikeustuomioistuimessa, niin voimme saada osviittaa. Eli tämä on siis lyhyt vastaus näihin kysymyksiin. Ja, vielen Dank, äh, Herr Kiitos. Seuraavaksi herra Bösch. Zwei Punkte. Niin, kaksi asiaa vain. Rova Andreasen, hänelle pitää vastata myöskin. Ranfrancio Pick on noudattaminen aika yksinkertainen asia. Me valvontakomiteassa meillä on velvollisuus noudattaa rajoittaa perusoikeuksia ja menettelytapaoikeuksia kyseisten henkilöiden kohdalla heidän etujen mukaisesti ja tarkastaa näin. Eli meillä pitää saada myöskin mahdollisuus tähän. Mutta meillä ei ole mitään lykkäävää tähän. Tämä oikeastaan mm, pääjohtajan mm, roolissa hyvin selkeästi mainittu, mm, minkä hänen pitää tehdä, mutta silti hän ei tee näin. Mutta oikeastaan tämä on hänen tehtävänsä. Ja myöskin Dalin tapauksessa tässä toimittiin väärin tuomioistuimen päätöstä vastaan. Mitä tulee sitten eri asioiden selvittämiseen vielä? Menemme tässä yhden yleisen heikkouden. Jos halutaan valvonta tai halutaan valvontakomitea, joka valvoisi riippumattomana, niin silloin he tarvitsevat riippumattomuutta myöskin henkilökunnan ja budjetin suhteen. Niin kauan kuin olen valvottavasta riippuvaisia henkilökunnan ja budjetin suhteen, tämä ei toimi. Tämän takia myöskin meidän pitää ottaa budjettivalta tähän mukaan. Tietenkin olisi hyvä, jos komissio olisi tehnyt tästä ehdotuksen, mutta minä en ole ainakaan tietoinen tällaisesta ehdotuksesta. Ehkä en ole ollut tarpeeksi tarkkaavainen, mutta en ole kuullut komissiossa mitään tähän liittyvää. Kiitos näihin kysymyksiin vastaamisesta. Ja nyt sitten pääjohtaja Kessler saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Thank you to all the members. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat esittäneet kysymyksiä valvontakomitealle, mutta suurin osahan niistä esitettiin myös minulle, kuten ymmärsin. Joten käytänkin tämän tilaisuuden hyväkseni selventääkseni tilannetta ja myös poistaakseni väärinkäsityksiä antamalla t- faktatietoa. Haluaisin kertoa että valvontakomitean vuosikertomus on hyvin tärkeä. Ei pelkästään siksi, että se on valvojan kertomus, mutta se on myös ensimmäinen kertomus tältä uudelta valvontakomitealta. Anteeksi, pyysikö siellä Rova Kressle puheenvuorona? No, ei ilmeisesti. Tämä siis on ensimmäinen kertomus tältä uudelta valvontakomitealta. Ja nyt sitten pitäisi asettaa e, asiat kontekstiin. Ja tätä Sarvamaa ilmeisesti myös kysyi. Tämä ei ole nimittäin e, mikään pikkuasia. Vuonna 2012 helmikuussa uusi valvontakomitea aloitti työnsä viisi uutta jäsentä, siis valvontakomiteassa, jo, joiden piti ensiksi tutustua Olafiin – ja sen roolin. He tarvitsivat aikaa myös tutustuakseen toisiinsa ja tutustuakseen oman rooliinsa. Ja samalla sitten ensimmäinen helmikuuta 2012. Ja tämähän oli täysin, täysin täysin sattuma, sillä tästä päätettiin jo vuosi taaksepäin. Ensimmäinen helmikuuta vuonna 2012 Olafissa otettiin uudet menettelytavat käyttöön ja uusi organisaatio otettiin käyttöön. Tämä varmasti aiheutti ongelmia tois- yhteisymmärryksessä. Kaikki tarvitsivat aikaa ymmärtääkseen oman roolinsa. Me saimme aivan uudenlaisen pyynnön, jota ei ole oltu saatu 12 vuoteen. Va- mitä jäsenet olivat uusia omassa roolissaan, ja tämä alussa, vuoden 2012 alussa siis, aiheutti vaikeuksia ymmärtämyksessä, toisten ymmärtämisessä ja me yritimme parhaalla mahdollisella tavalla ylittää nämä ongelmat ja me perustimme yhteisiä työryhmiä Olafin ja valvontakomitean kanssa, jotta näihin ongelmiin voitaisiin puuttua, erityisesti siis tiedonsaannin ongelmiin, jotta niihin voitaisiin puuttua jäsennellysti. Valvontakomitea, kuten täällä on muistutettu, tekee osa-aikaisesti työtään, joten valvontakomitea tapaa vain kerran kuukaudessa. Me yritimme siis perustaa vuoden 2012 alussa työryhmän. Tätä ei kuitenkaan hyväksytty. Me sitten ehdotimme, että luotaisiin menettely tiedonsaantia varten. Ja me siis ehdotimme tätä. Me te- teimme luonnoksen Kesäkuussa tämä oli. Me siis teimme ehdotuksen, luonnosehdotuksen kesäkuussa ja sitten syyskuussa saimme aikaiseksi sopimuksen. Eli nyt sitten syyskuusta lähtien meillä on sopimus, jonka on allekirjoittanut valvontakomitea ja Olaf. Tämä sopimus koskee menettelyä, tiedonsaannista, menettelyä ja Olafin asiakirjojen saantia. Ja tätä sopimusta on kirjaimellisesti noudatettu. Tätä ei ole vielä tämänpäiväisessä keskustelussa mainittu. Meillä on siis sopimus olemassa. Ja jos meillä on sopimus olemassa, niin en usko, että mitään konfliktia on olemassa. Eli vuoden 2012 syyskuusta lähtien meillä on ollut sopimus ja me noudatamme sopimuksen menettelyä kirjaimellisesti. Eli tässä ei ole minkäänlaista tulkintavaraa. Ja tämän sopimuksen on hyväksynyt myös valvontakomitea. Niin, mitä sitten, äh, mistä on kysymys tiedonsaannissa? Tässä on kaksi seikkaa otettava huomioon, nimittäin valvontakomitean oikeus saada tietoonsa nämä tiedot. Ja mehän olemme tästä periaatteesta aivan samaa mieltä. Mehän olemme toistaneet tämän jo monta kertaa. Me olemme siis tämän, tähän on aivan itsestään selvää, että olemme samaa mieltä tästä oikeudesta valvojien, jotta he voivat toteuttaa tehtäväänsä. On saatava käyttöönsä tutkintojen asiakirjat. Ei tästä ole minkäänlaista epäilystä. Menneisyydessä ja Tämä on hyvin harmillista. Olaf oli aivan kuin tämmöinen tietojen supermarketti. Kaikki saivat käyttöön, käyttöönsä kaikki asiakirjat ilman, että pääjohtaja ö, sai, tiesi tästä, eli piti vain ottaa tutkijoihin yhteyttä. Ja Olafin asiakirjoihin oli siis yleinen pääsy, automaattinen pääsy olemassa. Ja myös valvontakomitean sihteeristö sai käyttöönsä nämä tiedot. Nyt kun toiminta on järjestetty uudelleen, me olemme keskittyneet tähän, tähän asiakirjojen saantiasiaan valvontakomitea, mutta myöskin Olafin henkilökunta on keskittynyt tähän asiaan, sillä tässähän on myös se tutkittavien intressi kyseessä, että he haluavat yksityisen suojansa säilyttää. helmikuussa 2012 me toteutimme Euroopan tietosuojavaltuutetun ö, lausunnon, joka on vuodelta 2007. Eli tämä on siis sitova lausunto, eikä tästä voi päättää Olafin pääjohtaja. Tämä on siis Euroopan tietosuojavaltuutetun sitova laillinen dokumentti, ja tästä siteeraan. EDPS on sitä mieltä, että että, su, että täysi pääsys tapausten hallintojärjestelmän asiakirjoihin kaikissa suljetuissa tapauksissa ja muissa tapauksissa on tärkeää valvontakomitean toiminnalla Ehdotetaan, että pääsy, pääsy näihin asiakirjoihin ei olisi automaattista valvontakomitean pitäisi sen sijaan tapauskohtaisesti pyytää pääsyä näihin asiakirjoihin. Eli siis ää, pitää pyytää pääsyä asiakirjoihin ja perustella se ja sitten ää, asiakirjat saadaan. Menettelyä ei aikaisemmin ollut, joten ongelmia on tullut ja niin ne ovat joutuneet, johtuneet, johtuneet pelkästään ää, tiettyjen asiakirjapyyntöjen lykkäyksestä tai viivästyksestä mutta pyyntöjä ei ole koskaan hylätty. Voin antaa teille kyllä tästä tarkat tiedot. Olaf ei siis ikinä ole hylännyt pääsyä asiakirjoihin. Kaikissa tapauksissa on saatu täysi pääsy asiakirjoihin. Nyt sitten kun olemme tehneet yhteisen sopimuksen menettelytavoista, ongelmia ei ole ollut ollenkaan. Joka kerta tätä normaalia menettelyä on noudatettu. Ja valvontakomitean kanssahan tässä menettelyssä on yhdessä sovittu. Olaf on antanut asiakirjan, asiakirjat täyde, täysimääräisesti käyttöön. Eli tässä emme tätä sopimusta todellakaan ö, tehneet pelkästään ö, toisen kahden osapuolen sopimuksena, vaan me käytimme tässä myös sitovaa lainsäädäntöä tietosuojasta ja tietosuojavaltuutetun lausuntoa. Ja nyt kun sitten yhteinen sopimus on saatu aikaiseksi asia tiedonsaantioikeudessa, ei ollut minkälaista ongelmaa. Nyt sitten on esitetty, että me, emme, että me piilottelisimme jotenkin piilottelisimme jotakin tietoja. Se, sitä ei ole ikinä tapahtunut. Tämähän on melkein kunnianloukkaus väittää näin. Helmikuusta 2012 lähtien toukokuun, toukokuun alkuun asti, eli noin muutama viikko sitten, Olaf on saanut 71 pyyntöä asiakirjoihin pääsystä Eli siis pyyntöä täysimääräisestä pääsystä ö, kaikkiin asiakirjoihin. 71 pyyntöä on tehty. Jokainen, jokaisen pyyntöön on vastattu. 60, 61 tapauksessa on sallittu valvontakomitealla täysi pääsy tähän CSM-järjestelmään. Ja nyt sitten, ja sitten muissa tapauksissa on yhteisesti sovittu pääsystä tiettyihin asiakirjoihin. Olemme saaneet 30, 37 tapauksessa sopimuksen jälkeen siis pyyntöjä täysimääräisestä pääsystä ja automaattisesti joka kerta tämä lupa on annettu muutamassa päivässä. Voin kuvitella, mitä voisin vielä enemmän tehdä kuin, että kirjaimellisesti noudatan tätä sopimusta, joka on tehty valvontakomitean kanssa yhdessä. Me ymmärsimme herra Bösin ö, lausunnosta, joka kävi täällä valiokunnan, valiokunnan kokouksessa marraskuussa. Hän heilutteli siellä mustattua asiakirjaa ja valitti tuossa valiokuntakokouksessa, että sieltä oli yliviivattu aivan liian paljon kohtia. Miksi näillä oli tehty sillä? No se johtui siitä, että Euroopan tietosuoja valtuutettu sanoo, että valvontakomitealle voi antaa tietoja. No tämä, tämä on määritelty asetuksessa. Me siis sanomme, että normaalisti, eli ei siis automaattisesti – mutta kun sitten tässä yhteisessä sopimuksessa on sanottu, nämä tiedot on annettava lyhennetyssä ja anonymisoidussa muodossa. Tämä lukee sopimuksessa, voin sen, voin sen teille antaa. Eli yleistä valvontaa varten ei tarvitse tietää näiden ihmisten nimiä. Heidän yksityisyyttään pitää suojella. Tämä on valvontakomitean kanssa yhdessä edessä sopimuksessa määritelty. Herra Bösch siis valitti tästä täällä valiokunnassa ja sitten me kysymme häneltä, mikä on ongelma. Tässä tapauksessa me olimme tehneet virheen, olimme, yli, olimme yliviivanneet paljon enemmän, siis liikaa. Ja kiitimme loppujen lopuksi herra Böschia siitä, että hän otti esille tässä kysymyksen siitä, miten sopimusta toteutetaan. Hän ei kertonut tästä meille suoraan, vaan täällä kontvaliokunnassa, mutta meidän pitää siis Olafissa kouluttaa henkilökuntaa. Mehän teemme, mehän teemme satoja kertomuksia ja niitä pitää sitten, niitä, niistä pitää tehdä yhteenvetoja ja niitä pitää ylläviivata. Me siis tietosuojavaltuutetun kanssa olemme tehneet tarkat säännöt siitä henkilökunnalle, miten anonymisoida raportteja, jotka annetaan valvontakomitealle. Eli tässä pitää noudattaa samalla tietosuoja, tietosuojasääntöjä. Pääjohtaja on siis antanut henkilökunnalle säännöt siitä, miten sääntöjä noudatetaan. Ja nämä säännöt on lähetetty valvontakomitealle ja sitten valvontakomitealta ei tullut mielipidettä näille viikon aikana, joten me otimme käyttöön nämä säännöt. Tämä on mielestäni hyvin rakentava lähestymistapa. Huhtikuussa meillä oli kokous valvontakomitean kanssa. Me tapaamme joka kuukausi silloin, kun valvontakomitea tapaa keskenään, niin meillä on aina myös yhteinen kokous. Viimeinen kokous oli huhtikuussa valvontakomitean puheenjohtaja ja jäsenet tuolloin kertoivat meille, että he nyt ehkä muuttavat mielensä ja he haluaisivat ehkä muuttaa sopimusta. Ja minä sanoin, että no hyvä on. Minähän olen sanonut tämän jo etukäteen. Eihän tämä ole mitenkään kiveen hakattu tämä sopimus. Sitä voi muuttaa milloin tahansa. Ja itse asiassa toimintakertomuksessa on viittaus myös siihen. Eli olen todellakin hyvin arvoin, avoin tälle. Ehdotin, että perustetaan yhteinen työryhmä, mutta palvontakomitea on sanonut, että he haluavat laatia uuden sopimuksen ja sitten äh, ehdottaa sitä meille. Ja minä olen avoin äh, keskusteluille ja olen avoin myös harkitsemaan uutta versiota, mutta ainoa ongelma voisi olla, että tarvitsemme tietosuojavaltuutetun ö, mielipiteen tästä. Meidän, pakko, meidän on pakko konsultoida EDPS. Sehän on meidän velvollisuutemme. Eli tiedonsaanti saannista haluaisin sanoa, että me noudatamme sopimusta, joka on tehty yhdessä valvontakomitean kanssa. Nyt olemme ymmärtäneet, että valvontakomitea ei ole tyytyväinen tilanteeseen, mutta ei, tämä ei johdu meidän käytöksestämme ja he haluavat nyt sitten muuttaa sopimusta ja me olemme valmiita siihen. Entä sitten nämä tapaukset, joita on välitetty kansalliselle viranomaiselle? Tähän on oikeusperuste, joka on artikla 11 asetuksessa 1073 kautta 99. Tämä on siis kohdassa seitsemän. Eli pääjohtaja, minä siteeraan, pääjohtaja tiedottaa valvontakomitealle tapauksista, joissa tietoja pitäisi välittää kansallisille viranomaisille jäsenvaltioissa. Tämä ei ole selkeä muotoilu, mutta tätä on selkiytetty tällä tuomioistuimen päätöksellä, jonka useat jäsenet ovat maininneet. Tämä päätös on tehnyt selväksi, että meidän pitää äh, antaa tapaus valvontakomitean käsitteleväksi, käsite, käsittele, käsittelyyn ennen kuin me lähetämme nämä tiedot kansalliselle viranomaiselle. Eli meidän pitää tiedottaa valvontakomitealle asiasta ennen kuin lähetämme asiakirjat. Ja Olaf ei tehnyt tätä vuoden 2008 tapauksessa ja tässä tapauksessa Olaf tuomittiin, sillä se ei lähettänyt minkälaisia tietoja valvontakomitealle tästä lähtien Olaf on aina, aina, aina lähettänyt etukäteen tiedot valvontakomitealle, siis aina, minä korostan, myös Dallin tapauksessa, sitä haluan korostaa, sillä olen lukenut tästä kaikkea mahdollista, mutta ta- faktat ovat faktoja. Me lähetimme tiedot asetuksen mukaisesti ja Francekipik Franchikin päätöksen mukaisesti ja tämän yhteisen sopimuksemme mukaisesti valvontakomitealle ennen kuin välitimme tiedot kansallisille viranomaisille. Me lähetimme anonymisoidun lyhennetän version niin siinä muodossa, kun se on määritelty sopimuksessa valvontakomitean kanssa me lähetimme nämä tiedot kolme päivää ennen tietojen lähettämistä kansallisille viranomaisille. No miksi ei neljä tai kymmenen päivää ennen? Ei tähän ole mitään oikeusperusta. Käytäntö on viisi päivää. Viisi päivää etukäteen, ellei sitten ole kiireellisiä syitä. Ja lisäksi sopimuksessa sanotaan, että yleisesti Yleisesti nämä tiedot lähetetään viisi päivää etukäteen. Tässä tapauksessa lähetimme tiedot kolme päivää etukäteen. Ei siksi, että me, me olisimme halunneet jotain piilotella, vaan siksi, että tutkinta oli meneillään ja tutkintahan on Dallin tapauksessa Maltalla edelleen meneillään. Me, siis tämä, tämä tapaus tuli julkiseksi äh, Dallin eroamisen myötä ja meidän piti lähettää tiedot jäsenvaltioon. Me ilmoitimme valvontakomitealle tästä asiasta kolme päivää etukäteen, emme viisi päivää, mutta tämähän on sopimuksen mukaista. Ja tämä vastaa täysin asetusta ja Franchebik päätöstä, tuomioistuin Franchebik päätöstä, jossa ei määritellä minkäänlaista laista aikarajaa, vaan sanotaan vain, että etukäteen pitää ilmoittaa. Lisäksi näiden tietojen lähettämisen tuloksena minä olen henkilökohtaisesti kertonut herra Timmermansille tuolloiselle puheenjohtajalle, eikä häneltä tullut minkälaisia vastalauseita, ja hän, hän itse asiassa erosi muutama päivä myöhemmin, mutta tämä ei ole tässä nyt ö, keskipisteessä. Sieltä ei tullut siis minkälaisia vastalauseita, ja valvontakomitean reaktio oli sitten se, että pyydettiin täysimääräisestä pääsyä asiakirjoihin ja tämä pyyntö hyväksyttiin. Tämä pyyntö hyväksyttiin heti, eli he saivat asiakirjat ennen kuin tiedot lähetettiin jäsenvaltioon. Eli saivat todellakin tiedot ja asiakirjat. He saivat kokonaiseksi kuukaudeksi pääsyn tapauksen asiakirjoihin. Jotkut jäsenet ovat miettineet sitä, että eikö meidän olisi pitänyt odottaa valvontakomitean reaktiota tai päätöstä, jonka saimme itse asiassa ö, syyskuussa. No, tälle ei ole lainsäädännössä minkäänlaista perustaa, eikä myöskään Franchepik-tapauksessa. Lisäksi haluaisin sanoa, että Olafin 14 vuoden olemassaolon ja valvontakomitean olemassaolon aikana me emme ikinä ole saaneet minkälaista palautetta näistä sadoista tapauksista, jotka lähetetään valvontakomitealle ennen kansalliselle viranomaiselle lähettämistä. Me emme ole saaneet minkälaista palautetta itse asiassa, no ehkä muutama mielipide, mutta emme nä- mitään olettaa saaneet näiden viiden päivän aikana. Eli tämä ensimmäinen hän on ö, muodollinen lausunto, mutta tämä valvontakomitean konsultointi tai sen mielipiteen odottaminen, sillä ei ole minkäänlaista oikeusperustaa eikä tällaista ole koskaan toteutettu. Kukaan ei pyytänyt meitä odottamaan muuten. Ja kuten valvontakomitean jäsenkin on sanonut, valvontakomitean rooli ei ole sanoa jotain meneillään olevasta käsittelystä, vaan heidän on yleisellä tasolla annettava mielipiteensä tutkinnasta. Eli me täysin kunnioitimme lainsäädäntöä, kun lähetimme tiedot tästä asiasta valvontakomitealle ennen kuin lähetimme ne kansallisen viranomaiselle myös Tallin tapauksessa. Toiseksi En nyt tässä välttämättä voi vastata aivan kaikkien kysymyksiin, mutta vielä henkilökunnasta ja politiikka prioriteeteista ja kynnysarvoista. Aloitetaan näistä kynnysarvoista, niin sanottuista kynnysarvoista, sillä jo edellisessä talousarvion valvontavaliokunnan kokouksessa puhuttiin tästä No minun tästä tämä nyt kuitenkin selitettävä uudelleen, jotta saamme vakuutettua kaikki siitä, että Olaf tekee työnsä. Nimittäin mistä nämä raja-arvot tulevat, tämä, tämän kynnysarvot? No valvontakomitealta vuoden 2008 tuollaisen valvontakomitean lausunnossa. Aloitan siis aivan alusta – Jotta saadaan tämä kaikki asetettua kontekstiin, te tiedätte tämän, mutta ehkä kaikki eivät sitä tiedä. Vuoden 2008 lausunto 5, siinä valvontakomia esittää tai ehdottaa, että pitäisi eh, määritellä de minimis strategia ja pitäisi määritellä ah, alimmaismäärä tai vähimmäismäärät tutkinnoille. Me otimme tämän valvontakomitean suosituksen vakavasti jo vuonna 2009. Olaf otti käyttöön nämä vähimmäismäärät ja tietyn äh, kynnysarvon alapuolella tutkintaa ei aloiteta. Ja nyt sitten, kun Olafin toiminta on uudistettu ja vuoden 2012 hallintosuunnitelma on otettu käyttöön. Nämä vähimmäismäärät on otettu pois käytöstä. Neitä ei enää ole olemassa. Me aloitamme tutkinnat, emme siis sen perusteella, että emme siis aloita niitä mitenkään automaattisesti, sillä automaatti, automaattisuushan ei ole mitenkään järkevää Eli automaattisessa, automaattisessa indikaattorit eivät ole järkeviä, sillä tutkinnassa ei alkuvaiheessa välttämättä edes tiedä, miten paljon, mistä kaikesta on kyse. Ehkä kyse on, ehkä on kyse kahden miljoonan hankkeesta, mutta loppujen lopuksi on kyse vain sadasta tuhannesta eurosta, jotka ovat tässä riskiin alttiina. Eli me emme pitäneet tehokkaana näitä rajoja. Ja tässä nyt sitten ennakoin Olafin roolia. Ja tässä on kyse myös politiikan prioriteeteista. Öö, meillä on periaatteena suhteellisuus, eli se, öö, siis se miten käytetään Olafin varoja. Ja sitten tietysti toissijaisuus on periaatteena. Emme voi tehdä kaikkea. Tietyt asiat ovat jäsenvaltioiden kontolla. Ja sitten tässä, tässä meillä on nämä kriteerit, joiden perusteella voimme päättää, milloin tutkinta aloitetaan ja milloin ei. Ja muuten minulla on tässä asiakirjaa kyllä edessäni. Niin ja milloin on tässä nämä kriteerit? Etsin sen tässä. Eli meillä on edelleen nämä raja-arvot, mutta ne eivät ole raja-arvoja, vaan ne ovat taloudellisia indikaattoreja, niiksi niitä kutsutaan. Nämä ovat siis ohjeita niille tutkijoille, jotka päättävät tutkinnoista. Myös taloudelliset indikaattorit on keskeinen indikaattori tämän uhan arvioimiseksi. Eli tämä ei ole siis mikään raja-arvo tai en, vähimmäismäärä. Eli tässä on kyse vain resurssien käyttämisestä. Eli tässä ei ole kyse minkäänlaisesta kynnysarvoista, joita, eh, joita noudatettaisiin automaattisesti. Näin tehtiin vuoden 2011 loppuun asti. Lisäksi helmikuusta 2012 lähtien, ja me olemme tehneet tilastoja tätä tarkoitusta varten. Olemme nimittäin tarkastaneet tulli ja rakennerahastojen kohdalla, nyt kun meillä ei ole näitä, enää näitä kynnysarvoja, 46 prosentissa tapauksissa tapauksia tutkinta aloitettiin, kun määrä oli joko alhaisempi kuin kynnysarvo tai sitten se ei oli tuntematon. Eli 46 prosenttia tapauksista niissä tutkinta on aloitettu, vaikka emme tienneet taloudessa arvoa tai vaikka tiesimme, että se oli tätä entistä vähimmäismäärää alhaisempi. Lisäksi haluaisin lisätä, että niissä tapauksissa, joissa päätimme olla aloittamatta tutkintaa, sillä kuten mainitsin, näitä vähimmäismääriä ei ole enää olemassa, me ö, päätimme olla aloittamatta tutkinnon toissijaisuusperiaatteen takia, sillä nä- tätä tutkintaa voidaan tehdä myös jäsenvaltioissa. Emme voi tehdä kaikkia jäsenvaltioiden tutkintaa niissä tapauksissa, joissa päätimme tehokkaan resurssien käytön, subsidiariteetin ja suhteellisuuden periaatteiden takia olla avaamatta tutkintaa. Me lähetimme nämä asiat aina kansallisille viranomaisille. Eli ei tässä ole mitään rankaisemattomuuden periaatetta. Jos kansalliset viranomaiset et tutki asiaa, he, heitä pitäisi ratkaista. Ja tämä on myös artiklassa 7 ISIP henkilökunnan ohjeissamme. Eli tässä ei ole minkälaista rankaisemattomuuden äh, aihetta, eikä näitä vähimmäismääriä ole enää olemassa sinällään. Ja kun keskustelimme Olafin vuosikertomusta, niin varmasti näitte, että tullipeto, tullipetosten ja rakennerahastopetosten petosten tutkinnat ovat nousseet tai lisääntyneet huomattavasti, eli tämäkin rankaisemattomuutta vastaan. Ja sitten henkilökunnasta. Yes, in September 2000. Niin, syyskuussa 2007. 2011 korjaa puhuja. Olafin uudelleenjärjestöjen puitteissa, joka alkoi siis helmikuussa ensimmäinen päivä, mutta sitä päätti jo aikaisemmin. Me asemme leikata niin sanottua yleiskulua ja keskustaa ja keskittämään resursseja tänne tutkimuksiin enemmän. Eli pääjohtajan viraston kuluja, tai siis henkilökuluja leikattiin 40 prosentilla, tästä yleiskulua. Mutta valvontakomitea tämä leikkaus ei koskenut, koska heillä oli kuusi henkilöä siellä ja kuusi henkilöä jäi. Ja meillä on kaksi tyhjää paikkaa, jotka olivat pitkään aikaa jyhien, Ja siirrettiin sitten myöskin eh, Olafin tutkintapuolelle, joten emme ottaneet pois tutkintapuolelta henkilökuntaa. Ja haluan todeta, että näiden vuosien aikana on ollut maksimi seitsemän henkilöä täällä vähintään kuusi kuitenkin. Eli ei voi todeta toisemme mitenkään valvontakomitea huonosti kohdelleet. Ne joka tapauksessa ymmärsimme heidän ongelmansa, ja heti kun herra edustaja Timmerman eh, nimitettiin, niin, niin tämä, tästä asiasta sovittiin, oliko se nyt maalikuussa vai helmikuussa 2012. Se ei lue nyt täällä raportissa, mutta annan teille vähän tiedoksi tähän näin teille muille, että hyväksymme sen, että valvontakomitea lisättäisiin yksi henkilö muutamaksi kuukaudeksi, jotta hän auttaisi sitten vähän tässä siirtymäkaudessa, kun siirrytään uuteen valvontakomiteaan sisältöön. Hän auttaa sitten näissä tutkinnoissa. Ja tämmöinen pari, neljäksi kuukaudeksi tämä henkilön käyttöön. Ja sitten vuoden lopussa uuden puheenjohtajan kanssa teimme sopimuksen, ja tämä kirjo myöskin lähtyi toimielimille viime vuoden, vuoden joulukuussa. Pyysimme lisää henkilökuntaa Olafille. Se oli minun ja valvontakomitean puheenjohtajan yhdessä allekirjoittama kirje, joka on hyvä yhteistyön merkki. Eikä kyllä tämä ei saanut sitten niitä tuloksia, joita halusimme. Olafin henkilökunta on leikattu, kuten suurinta osaa komission henkilökuntaa on kohdannut leikkaukset. Mutta me silloin annamme heille tiedoksi, että jos, jos meitä ei leikata, niin saatte yhden hei, paikan lisää. Mutta ja kyllä sitten Olafia leikattiin ja olemme kaikki vähän stressitilanteessa, koska meitä puuttuu henkilökuntaa ja meillä on myöskin enemmän tutkintatoimintaa kuin aikaisemmin. No kuitenkin. Sen jälkeen siis syys, joulukuun jälkeen olen taistellut sitten komission kanssa, erityisesti heidän kyseisen pääosaston kanssa – että saisin yhden lisäpaikan henkilökuntaan sihteeristöön. No, lyhyt versio tästä, ja puheenjohtaja jotenkin on ollut aina ajan tasalla tästä, ja hän on antanut myöskin minulle tarpeesta asiakirjoittaa, että pyyntöä voidaan tukea komission palvelujen puitteissa, että saataisiin tämä lisäpaikka. No, lyhyt versio. Eilen sai kaksi kirjettä kyseltä pääosastolta ja nyt hyvät ja huonot uutiset. Huonot uutiset ovat, että he, he laittoivat, että ei lisää henkilökuntaa valtakomitealle. Hyvät, hyvät uutiset ovat sitten, no kun tavallaan toimitaan se kahdella eri tasolla eli vähän fiksu, niin valtakomitean etujen mukaisesti ja myöskin sihteeristön etujen mukaisesti, että meidän etumme. Niin pyysin lisähenkilöko, lisähenkilökuntaa meidän väliaikaisesti Olafille kovan työtaakan takia, mutta he kertoivat, että Olafille voitaisiin ehkä antaa, mutta ei valvontakomitealle kuitenkaan. Joten nyt voin kertoa teille, kuten kertoi veroja puheenjohtajalle, jos saan tämän paikan, ja tiedän, että saan tämän paikan Olafille, joka siis väliaikainen henkilökuntapaikka vuodeksi, annan sen sitten valvontakomitealle koko päivä, päiväisen paikan Olafilta. Tämä on varmaan hyviä uutisia ja kertoo siitä, kuinka kovasti olemme tehneet töitä. Tehneet töitä valvontakomitean tukemiseksi henkilökunta-asioissa. No niin, päättäisin sitten, ilmaisen pitäisi varmaan päättää. Because, uh... No ongelmana on se, että meidän aikamme päättyy. 47 minuuttia on paljon pidempi puheenvuoro kuin kaikkien jäsenten puheenvuoro. Tämä on ollut kyllä hyvin tärkeää, mutta 12.30 äh, tulkkaus täällä päättyy. Niin, totta kai oli jäsenen käytävissä joka hetki. Ja tietysti olen usein ollut täällä vaikenevana myös, ei pelkästään täällä, myöskin lehdistössä, myös kaikissa näissä tapauksissa – jotka ovat olleet julkisuudessa, jossa on pyritty välineistämään valvontakomitean hyvää työtä. Tätä on pyritty välineistämään poliittisessa mielessä mediassa. No ihmisoikeusasia on vielä kuitenkin. Haluaisin todeta, että valvontakomitean toimintakertomuksessa on kappale, jossa on todettu, että tilanne on hyvä, jopa parempi kuin aikaisemmina vuosia, ja he tunnustavat sen, että täällä on ollut puutteita, jotka heidän mielestään liittyvät siirtymään kauteen, uuteen, uuden järjestelmän käyttöönottoon. Joten yleisesti ottaen tilanne on sellainen, että ihmisoikeuksia noudatetaan Olafissa, niin ja Olafin riippumattomuus. Kyllä he toteuttavat myös riippumattomia, eikä täällä ole mitään yrityksiä ollut meidän riippumattomuuden uhkaamiseksi. Ja viime vuonna oli mielenkiintoista nähdä, koska tämä on vähän samasta tässä kuin silloin ollaan. Niin silloin se heti kirje komissiosana Suomelle Simetalle, että Olaf on tutkinut heidän laitostaan sellaisella tavalla, että ei voida hyväksyä. Ja sitten hän pyysi puuttumaan asiaan näihin tutkimuksiin. Ja sitten komission jäsen Semeta, tämä on myöskin valtakomitean raportissa, jos todettiin vain, että Olaf on riippumaton, kuinka tapausten päättyi, kyseinen henkilö, tämän toimielimen jäsen, meni tuomioistuimeen ja tuomioistuin hylkäsi heidän syytöksensä. Mutta he menivät tuomioistuimeen ja heidän syytöksensä hylättiin, joten Olafin työ nähtiin laillisena. Joten Dalin tapaus ymmärrän kyllä, että se ei ole tänään täällä mm, asia kohteena, mutta se on tullut monen taholta esille. Mutta tässä on vähän samanlainen asia kyseessä. Jos katsotaan meidän todistusaineistomme laillisuutta, niin tämän pitää tuomita tuomioistuimessa, jossa kyseinen henkilö on tutkinnan kohteena. Ihmisoikeuksien mahdollinen loukkaamus, sitä pitää arvioida ja tutkia ja tuomita Luxemburgissa kyseisen henkilön aloitteesta, joka sitten väittää, että hänen oikeuksiaan on loukattu. Jos olemme tehneet rikoksia, joista me syytetään tänään ei täällä tai myöskin lehdistössä monet kerrat on syytetty. Niin nämäkin päättää tuomioistuimessa. En tiedä, onko olla tässä missään tuomioistuimessa. Ja tässä on paljon toimi, toimijoiden piirissä ja haluaisin tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos, oli tärkeää, mm, että mainitsit tämän vielä lopuksi. Täällä nimittäin kukaan ei halua minkälaisia syytoksia tässä esittää. Tässä on kyse Olafin valvontakomitean vuosikertomuksesta. Minä olisin halunnut vielä lisätä muutaman seikan, mutta nyt kun sitten pääjohtaja sai puheenvuoron 11 47, niin meillä ei tämän hänen puheenvuoronsa jälkeen ole enää jäl- äh, aikaa jäljellä. Oli tosi hyvä, että pystytte reagoimaan tähän keskusteluun. Minulla on nyt vielä kolme puheenvuoroa kollegoilta, Bove, Kresle ja Stas. Jokainen heistä saa minuutin puheenvuoron. Ja jotta saamme keskustelun yhteen vedettyä, niin voisimme ehkä jatkaa keskustelua englanniksi Ehkä valvontakomitea haluaisi vielä lisätä jotakin. Haluaisin tässä kohtaa kuitenkin todeta, että sopimus on vain silloin sopimus, jos kaikki osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen. muuten tämä on vain yksipuolinen, yksipuolinen äh, tahdonilmaus. Tänä aamuna olemme kuulleet, että valvontakomitea on huomannut ongelmia. Nämä ongelmat ovat siis olemassa ja niistä ei tarvitsisi puhua, jos emme olisi kuulleet ongelmista, joten minulla kyllä tulee mieleen se kysymys, herra Kessler, eikö olisi yksinkertaisinta, jos te yhdessä valvontakomitean kanssa kehitätte ratkaisun ja me sitten talousarvion valvontavaliokuntana, jos saamme sen tiedon, että kaikki on kunnossa, niin sitten asia on päätetty. eli, meidän, eli kun asia, asiassa on osapuoli, asiassa on osapuolella kaksi, Olaf ja valvontavaliokomitea, niin sitten me päätämme, että asia on käsitelty siinä vaiheessa, kun kummaltakin osapuolta saamme merkin siitä, että kaikki on kunnossa tämä jär- rakenne on nyt sellainen kuin se on. Valvontaval- valvontakomitean on perustanut lainsäätäjä. Valvontakomitealla on tietty rooli ja se, muuten sitä ei olisi ollenkaan perustettu, jos sillä ei olisi tiettyä ö, tehtävää. Ja jos sitten valvontakomitea ei voi valvoa, niin ei sitä tarvitse. Silloin, ei silloin mitään virkaa silloin. Tänä aamuna nämä esitetyt kysymykset, niihin on löydettävä vastaukset. Ja min, minulle puheenjohtajana minun täytyy sanoa, että tilanne on ratkaistu siinä vaiheessa, kun sekä Olafilta että valvontakomilta tulee myönteinen vastaus. Herra Bove, minuutti. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla olisi valvontakomitealle yksi kysymys, mutta se mitä nyt kuulin Olafin pääjohtajalta, tämä kyllä yllätti minut. Hänen kommenteistaan nyt ymmärsin, että jos me teemme virheen, niin tuomistuin sitten Luxemburgissa tulee katsomaan asiaan ja kertomaan sitten siitä. No tämähän nyt on aika ainutlaatuista, että näin todetaan. Ja että jotain komissio ja sen näin vaan tästä syrjään hän tekee nyt vain näin, ja jos ei menettelytapa sitten sovi, niin kyllä tuomioistuin tulee tähän puuttumaan. No onneksi on myös vielä lainsääntäjäkin, Kinttenkin, tämän te totesitte myöskin, puheenjohtaja ja äh, lainsäätäjä on tehnyt valvontakomitean, ja valvontakomitea voi tehdä arvioinnin raportin pohjalta, että onko tämä sitten menettelytapa sallittu vai ei. No, nyt ilmeisesti tätä, tätä oli noudatettu. Ja sitten lopuksi voi todeta, että Olaf näin tärkeässä asiassa ei käytä tarpeeksi aikaa, että valvontakomitean kanta ottaisi mukaan tähän. Kiitos herrasta, asia sitten Rova Kresslö. Niin, tässä ei ole tänään kyse Dallin tapauksesta varsinaisesti, vaan Olafin valvontakomitean vuosikertomuksessa, mutta vuosikertomuksessa viitataan myös Dallin tapaukseen. Kun Dallin tapaus tuli esille, saitteko herra Rovadeilta tai herra Barosolta jonkinlaisia neuvoja tai ohjeistusta toiseksi, kun Olafin tutkinta oli päätetty? Miksi kaiken piti tavallaan tapahtua niin nopeasti? Mikä kiire siinä oli? ennen kuin välitätte asian eteenpäin, miksi ette ensiksi odottaneet valvontakomitean kantaa? Silloin olisitte ollut ö, tavallaan turvassa, ö, mitä tulee perusoikeuksiin ja menettelyoikeuksiin. Mu- Herra Barroso olisi ehkä tehnyt erilaisen päätöksen, jos näin se oli tapahtunut. Ova Kressle. Kiitoksia. Tässä oli 47 minuutin puhe siitä, että miksi pitäisi muuttaa neuvostosopaa Olaf-sopimusta. Koska täällä kaikki, mitä täällä on määritelty, se on sitä voimassa, ja koska pääjohtaja ei toimi yhteistyössä, ja kyllä ei ole kovinkaan hyvä johtaja. Tämä on minun kantani, kun katsoo tätä, mitä on tapahtunut. Tämän takia vielä Haluaisin muistaa teitä menettelytavasta ja, ja annan nyt valiokunnan 30 sekuntia aikaa. Palčitis, 30 sekuntia. E, Kiitos, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä ehdotuksestanne. Kummakin osapuolen on löydettävä yhdessä kompromissi. Ja sitten komission jäsenellä on tästä tiedotettava, sillä komission pitää huolehtia siitä, että Olaf ja valvontakomitea voivat tehdä yhteistyötä. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, kiitos valvontakomitean jäsenille osallistumisesta tähän kokoukseen ja vuosikertomuksen esittelystä. Haluaisin kiittää myös pääjohtajaa ja sitten haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä ja henkilökuntaa. Kiitos. Päät- päätämme kokouksen tähän. meeting now? Can we can we have the coordinators for a minute now? Is the coordinator still here?